So, ladies and gentlemen, dear colleagues, very warm welcome to everybody. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kaikille. Kello on kolme minuuttia yli yhdeksän, eli voidaan aloittaa. Kaikilla on esityslista ilmeisesti tälle päivälle. Onko halukkuutta sen muuttamiseen? Ei näytä olevan, joten esityslista on hyväksytty. Ja kohta kaksi on sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Ne löytyvät teidän asiakirjoistanne. Jos kukaan ei vastusta, niin pöytäkirja on näin hyväksytty. Also you have in... Ja <clears throat> Kohta kolme. Puheenjohtajailmoitukset koordinaattoreiden päätöksestä. Ja jos sitäkään ei tämän kokouksen kuluessa vastusteta, niin sekin hyväksytään. Kohta neljä. Ilmoitus minun puoleltani. Kuten tavallista, tämä kokous suoratoistetaan internetin Eli käyttäytykääpä siivosti. Puhukaa. Ihan normaali tahti, ei liian nopeasti. Tervetuloa myös vierailijoille kaikkialta Euroopasta, Helsingistä, Taormiinaan ja Lissabonin asti. Juurikin näin. 31.10. Kolmas EUn yhteisen parlamentaarisen valtuuskunnan kokous pidettiin Trinidadissa. Toivottavasti saat suosivat. Me todella Olemme tätä vieneet eteenpäin ja tämä sopimus on ollut nyt voimassa jo kolme vuotta. Hitaasti on menty eteenpäin, mutta meillä on joitakin äh, aiheita, joista on keskusteltu, esimerkiksi rajallinen vaikutus talouskehitykseen, kansalaisyhteiskunnan merkitys ja niin poispäin. Ja keskustelemme tästä kertomuksesta sitten ensikokouksemme aikana. Sitten kohta viisi. Lyhyt kertomus. Viime viikon käynnistämme Australian ja muuten Seelantiin. Tällä hetkellä tämä on kovin jännittävä tilanne, koska molemmissa maissa on poliittisia muutoksia tapahtumassa. Uudessa Seelannissa on uusi hallitus, Eli uusi kauppaministerikään ei vielä ollut valittu. Kaikesta huolimatta kyseessä oli hedelmällinen kokous ja Australiassa oli jonkun verran ongelmia kaksoiskansalaisuusongelmien kanssa parlamentissa ja senaatissa. Eli siellä molemmissa kamareissa kuohunta käy, mutta siitä huolimatta – Haluamme innokkaasti viedä eteenpäin päätöslauselmamme. Tehän muistatte, että vain viikko sitten hyväksyimme päätöslauselman uudeksi kauppamandaatiksi Australia ja Uuden-Seelannin kanssa ja meillä oli mahdollisuus keskustella pääneuvottelijoiden kanssa ja joukkueiden kanssa, parlamentaarikkojen kanssa. Mukana olivat myös paljon eri sidosryhmien e- edustajia, kansalaisyhteiskunta oli myös edustettuna. Oli aivan selvää, että kaikki näistä olivat tiivimmän yhteistyön kannalla. Ja tietysti jotenkin kriittisiä kysymyksiä esitettiin tariffeista, maatalouspuolesta. Ja olen maininnut myös Australiassa tämän 10 prosentin tullikysymyksen, joka koskee eurooppalaisia autoja ja 33 prosenttia veroa, joka niihin lyödään päälle. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin kysymys on neuvoteltavista asioista ja olen todella vakuuttunut siitä, että löydämme hedelmällisen kompromissin tässä suhteessa. Kävimme myös keskustelua ammattiyhdistysliikkeiden kanssa Australiassa ja tietenkin Työoikeuksien täytäntöönpano oli aihe, jota käsiteltiin kaksi kahdeksasta ilon päätyö säännöstöstä ei ole hyväksytty tai ratifioitu Uudessa Seelannissa ja niiden täytäntöönpanosta keskusteltiin, kuten myöskin investointisuojasta. Vaikuttaa siltä, että myös Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Kaikki eivät ole tyytyväisiä vanhan ISDS-järjestelmään. Eli tässäkin on nyt sitten mahdollisuus ottaa uutta vauhtia, kun puhutaan investointien suojasta. Ja hiukan yllättävää oli myös tämä kolmas kohta ammattiyhdistysliikkeelle, että Ja esimerkiksi siellä jonkun verran vastustetaan tätä, näitä sopimuksia, joissa kolmasen maiden työntekijät tulevat paikalle. Meidän täytyy tietysti katsoa sitten ja pohtia näitä kysymyksiä vielä. Vierailumme sinne oli aivan oikea-aikainen, erityisesti siitä syystä, että komissio hiukan myöstyi. Malmströmin vierailussa molempiin maihin. Ja minusta tämä oli hyvä viesti niille, että me olemme valmiita ryhtymään neuvottelemaan, jotta voimme saada aikaiseksi hyvän oikeudenmukaisen kauppasopimuksen. Ja nyt sitten kysyn tässä valtuuskunta, haluatteko lisätä jotain Karolin ja Schönfeld myös, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos Bent. Haluan vielä kiittää sihteeristöä mahtavasta matkan järjestelyistä. Ja minusta tämä oli hyvin tärkeä ja myös hyvä ajankohta käydä Australiassa. Meidän ohjelmamme oli todella tiukka. Siellä oli tuskin aikaa vaihtaa paikasta toiseen. Kaikki olivat niin kiinnostuneita tapaamaan meitä. Mutta äh, oli kyllä sen arvoista tehdä tämä pitkä matka ja äh, käydä esimerkiksi vuoropuhelua AY-liikkeen kanssa, ministereiden kanssa. Ja erityisen arvokasta oli se, että me olimme juuri hyväksyneet tämän päätöslauselman, koska me olimme käyneet äh, täällä keskustelua siitä ja siitä kykenimme sitten lähtemään keskustelemaan edelleen siellä. Se, minkä minä huomasin, oli, että kaikki olivat kovin innostuneita näistä neuvotteluista ja Australia haluaa äh, sopimuksen Euroopan kanssa. He näkevät siinä paljon lisäarvoa ja molemmin puolin sanottiin sitä, että nämä neuvottelut varmasti tulevat olemaan hyvin pragmaattiset ja he ovat valmiita tulemaan vastaan. On vain muutamia aloja, jotka ovat ehkä hieman äh, herkempiä. Ja eri no, tämä neuvottelumandaattihan hyväksytään vasta ensi vuonna maalista, huhti tai, helmi- tai maaliskuussa. Ja tämä oli pieni pettymys, koska australialaiset olisivat halunneet äh, käynnistää neuvottelut jo tänä vuonna. Ja se, että saataisiin nämä neuvottelut nopeasti päätökseen. Ja me realistisesti sitten viittasimme siihen, että neuvotteluita ei voida viedä päätökseen muutamassa kuukaudessa, joten äh, No, joka tapauksessa me painotimme koko ajan, että tässä on kysymys laadusta, ei nopeudesta. Ja ihan varmasti saamme aikaan hyvän sopimuksen, kunhan saamme käynnistää keskustelut. Mutta vielä kerran kiitokset tästä mahtavasta matkasta. Ja äh, kävin siellä paljon hienoja keskusteluita ja ihmiset olivat todella sitoutuneita ja kiitos vielä. Thanks a lot, Mr. Kiitoksia, edustaja Scheinfeld panie przewodniczący! No cóż, e, e, wyjazd... Hyvä puheenjohtaja. Tämä oli sangen onnistunut ja rakentava valtuuskuntamatka, eikä vähiten sen tähden, että se oli niin hyvin järjestetty. Ehkä ennen kaikkea nämä onnistuneet tapaamiset niin Australiassa kuin Uudessa-Seelannissa. Tapa, tapasimme koko spektrin näitä eri sidosryhmiä, jotka ovat osallisena tässä vapaakauppasopimuksessa. Tämä ei koskenut ainoastaan hallituksen ja parlamentin edustajia, vaan myös ammattiliitot, työnantajat, työntekijät, vähemmistöt, liike-elämä – myös vähemmistöillä on ongelmia, nimittäin Uudessa Seelannissa ongelmat eivät välttämättä ole yhtä vakavia kuin Australiassa vähemmistöillä, mutta ongelmia kaikki tyyni. Ja tässä nähdään kenties mahdollisuus siinä, että joko Uusi-Seelanti tai Australia saavat aikaan sopimuksen EUn kanssa. mielenkiintoista oli se, että vähemmistöillä uudessa Seelannissa niin oli todellakin taloudellisia ja liike-elämään liittyviä toiveita. He edustavat liike-elämää eri sektoreita ja he kertovat hyvin suoraan, mitä he haluavat vapakauppasopimuksella saavuttaa. Australiassa taas oltiin enemmän kiinnostuneita näistä sosiaalisista seurauksista, joita tästä sopimuksesta koituu. He haluavat julkiselle, julkisen elämään julkiselle sektorille suuremman edustuksen. Sopimuksen tuomat näkymät molemmille valtioille, niin voi kyllä vahvistaa, mitä puheenjohtaja ja aiempi puhuja mainitsi. Kaikkien keskustelujen jälkeen meille syntyi sellainen vaikutelma, että sopimus voitaisiin neuvotella yhdessä viikossa ja saman tien ratifioida. Mm, ilmapiiri oli positiivinen ja molemmat valtiot ovat hyvin lähellä Euroopan unionia eh, sikäli kun ajatellaan kulttuuria, uskontoa, mm, mutta myös liiketoimintamallien kautta ei välillämme ole suurtakaan kuilua, vaan pikemminkin näkisin, että meillä on enemmän yhteensitäviä asioita. Sama päti tähän SETA-sopimuksen Kanadan kanssa. Myös Kanada on kulttuurisesti hyvin lähellä meitä. Joten mikäli tässä ei ole vastarannan kiiskejä, niin Kyllä, minä uskon, että meidän pitäisi saada neuvoteltua onnistunut sopimus lyhyelläkin aikavälillä. Tämä oli onnistunut matka ja on sanottava, että se oli myös tarpeen. Se oli erittäin hyödyllinen tulevia neuvotteluja silmällä pitäen. And now I will... Ja nyt annan David Campbellille vielä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saitte koko nimeni ihan äh, sanottua. Niin, vierailu oli erittäin hyödyllinen, kuten tiedätte. Minä itse asiassa jäin sinne sen jälkeen, kun muut siirtyivät Australiaan, koska Emma McClarkin hoitaa meillä Australian. Mutta minusta tämä oli erittäin hyvä matka. Saimme paljon tietoa ja tavasin aiemman kauppaministerin sen jälkeen, kun te lähditte sieltä paikan päältä. Ja selkeästi, kun nyt tämä uusi hallitus tulee valtaan, niin me olemme ensimmäinen valtuuskunta, joka tapasi uuden ministerin David Parkerin. Ja tapasin useita teollisuuden esittelijöitä, myös äh, maitotilallisia ja äh, muita viljelijöitä. Meillä Jonkun verran saattaa olla siellä huolta siitä, että protektionismia meidän puolelta harjoitetaan Putin näistä sanktioista. Puhuimme myös Ja sitten puhuttiin siitä, että investointilukua ei ole tässä mukana, mukana ja sitä pidettiin hyvänä, se on hyvä tapa edetä. Ja Öm, ähm, Lampaaliha, jota tuodaan meidän alueelle, on tietysti tärkeää tässä suhteessa. Sitä tuodaan paljon ja se on täydentävä, eikä sinänsä kilpaile meidän lampaalihateollisuutemme kanssa. Ja on tärkeää, että mm, jotkut tietysti vastustavat tätä myyntiä, mutta yleisesti ottaen mielestäni hyvin myönteinen matka on paljon tukea myös EU-kauppasopimuksen läpimenolle kaikilta toimialoilta. Kyllä se oli hyvin erittäin hyvä asia. Uh, football was wild and, um... Ja näin öö, puheenjohtaja toteaa, että niin, tämä oli erittäin myönteinen matka ja yhteenvetona voidaan todeta, että sekä Uusi-Seelanti että Australia ja Yhdys, Euro, Euroopan unioni on var, ovat varmoja siitä, että me tarvitsemme sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän näinä aikoina, kun hyvin monet pyrkivät tällä alalla olemaan vallassa. Eli tämä on hyvin myönteinen viesti Tiukka matka oli, kiitos siitä, että sihteeristö sen järjesti. Mutta voi tietysti odottaa, että koko sakaa oikea-aikaisesti, niin silloin voi myös odottaa, että, että kokouksia on myös paljon, eli meillä oli todella tiivis ohjelma. Nämä siis ensivaikutelmat valtuuskuntamatkaltamme. Ja nyt on 20 minuuttia aikaa ei mitään todellista sisältöpohjaista keskustelua, vaan komission esitys. Ja sitten ehkä muutama kysymys komissiolle. Me palaamme tähän, koska kyseessä on aika uusi työ. Olemme tätä pitkään vaatineet. Ja tietysti millä me seuraamme aina neuvotteluita ja annamme komissiolle neuvojamme neuvotteluihin, mutta loppujen lopuksi sitten meidän tehtävänämme on ratifioida kauppasopimukset. Joskus sanotaan me vain kyllä tai ei. Ja minusta kaikkein tärkein työ usein kuitenkin alkaa vasta tuon ratifioinnin jälkeen, eli täytäntöönpano. Ja se, että pohditaan sitä, millä tavalla kauppasopimuksen täytäntöpana on meille tärkeä tehtävä. Mehän juuri hyväksyimme Schönfeldin mietinnön, joka koski Etelä-Korean sopimuksen täytäntöönpanoa. Ja nyt komissio on valmistellut uutta täytäntöönpanokertomusta, joka koskee siis vapaakauppasopimuksia. Ja tänä päivänä komissio haluaa tämän esitellä Ehkä voit esittää jotakin kysymyksiä palvelusten tähän. Tässä nyt on hieno tilaisuus saada esitellä tämä uusi lähestymistapa. Edustaja Korte, Trade-pääosaston varapääjohtaja, olkaa hyvä. Good morning everybody, thank you very much Mr. Lange. Huomenta kaikille, kiitos Lange näistä ystävällisistä sanoista, hyvästä johdannosta haluan myös kiittää. Tämä helpottaa nyt tätä keskustelua. Asetitte oikean asiayhteyteen tämän kertomuksen minä olin nyt esittelemässä täällä tätä uutta kertomusta koskien vapakauppasopimusten täytäntöönpanoa. Me olemme myös aktiivisesti neuvottelemassa uusia vapakauppasopimuksia. Me olemme myös puolustuskannalla vapakauppasopimusten kanssa nämä investointisuojat ja muut puolustusmekanismit, niin ne ovat nämä kolmas ulottuvuus. Eli se, että täytäntöön pannaan olemassa olevia sopimuksia. Ja Tämä ei välttämättä ole tämä osalle saanut aina ansaitsemansa huomiota, ja nyt olemme tätä hoitamassa kuntoon tätä osa-aluetta. Ja tätä silmällä pitää on laadita tämä Trade Roll kertomus. On tärkeää, että me toimimme avoimesti siitä, mitä me teemme, että tieto on kaikkien ulottuvilla, ja näin nimenomaan teemme. Ja yhtä tärkeää on se, että osoitetaan mistä täytäntöönpano ei ole onnistunutta, koski se sitten meitä tai vastapuolta. Ja erityisen tärkeää on se, että tehdään seurantaa siitä, että miten kaupankäynti ja kestävä kehitys ovat kanssakäymisissä. On tärkeää, että olemme perillä siitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Kaikki nämä osa-alueet ovat löytyvät siis tästä kertomuksesta. Minun on ikävä kertoa teille, ja ehkä hieman hävettääkin kertoa, että tämä ei ole varsinaisesti olemassa tämä kertomus, koska sitä ei ole vielä hyväksytty. Minulla on kertoa, että se hyväksytään näiden ongelmien jälkeen tänä aamuna aivan viimeistään, ja saatte sen päivän aikana, koska se lähetetään teille välittömästi. Pahoittelut tästä pienestä menetyksellisestä kukkasesta. Kertomuksessa on kaksi pääasiaa. Kuten sanoin, se on tärkeä askel siinä, että lisäämme avoimuutta ja sitoumusta niin parlamentin, niin jäsenvaltioiden kuin sidosryhmien kanssa. Ja se kertoo siitä, miten kauppapolitiikkamme sujuu ja kuinka tehokasta se on. Toinen tärkeä asia, jonka kertomus toteuttaa, on se, ja tämä tulee toistumaan siis vuosittain, niin sitten aikojen saatossa, kun kokemus, kokemus karttuu ja teidän kokemukset ja kumppaneiden kokemukset karttuvat, niin tästä tulee ikään kuin vuosittainen terveystarkastus. Voidaan nähdä, miten vapaakauppa sujuu. Ja on myös teidän käsissä, miten tämä järjestetään, tämä kertomuksen käsittely. Tähän mennessä komissio on käsitellyt kolmea vapakauppasopimusta vuosittain Keski-Amerikkaa, Kolumbia, Peru ja Korea. Näissä asetuksissa on tämä kertomusvelvollisuus, joten tämä raportointi on tapahtunut jo vuosittain. Nyt tämä käsittelee tämä uusi kertomus 22 vapaakauppasopimusta, se joka siis tänään julkaistaan. Siinä tehdään kattava analyysi 22 vapaakauppasopimuksesta, jotka on, ovat panossa tässä vaiheessa pysyvästi tai väliaikaisesti. Joten nyt kun nämä kolme olemassa olevaa vapakauppasopimuskertomusta ja sitten nämä 22 vapakauppa sopimusta käsittelevää kertomusta on olemassa, niin 25 vapakauppasopimusta 40 tulevat käsitellyiksi ja analysoiduksi. Ne 15, joita ei jouduttu mukaan niin ne ovat sellaisia, jotka ovat erilaisen pieniä, vaikkapa Montenegron, Albanian, Kosovon, Andorran, Liechtenstein ja muiden kanssa. Näitä ei ollut aika vielä käsitellä, mutta tämä toteutetaan ensi vuonna. Meillä on 134 sivua pitkä henkilökunnan työasiakirja. Siitä voi uuttaa konsultitietoja. tietoja Meillä on erittäin paljon tietoja näistä 25 vapakaupasopimuksesta. Ja me laadimme myös horisontaaliset päätelmät, joita näistä analyyseistä voi tehdä. Ensinnäkin käsittelemme sitä, miten nämä kaupankäynti- ja kestävä kehityssäännökset tulevat täytäntöönpannuiksi. Ja lisäksi katsomme näitä ex post arviointeja, joita vapakauppasopimuksille tehdään. Ja lisäksi meillä on oma osasto, joka käsittelee näitä uusia vapakauppasopimuksia, niiden täytäntöönpanoa ja näitä uusia vappa, vapakauppasopimuskumppaneita. Näitä on, on neljä erilaista vapakauppasopimusta ja ne kaikki tulevat analysoiduksi Ensimmäiset vapaakauppasopimukset ovat niin kutsuttuja ensimmäisen sukupolven vapaakauppasopimuksia. Meksikon ja Chilen kanssa on solmittu tällaiset, Välimeren kumppanien, Turkin ja Sveitsin kanssa on solmittu tällaiset melko vanhat ensimmäisen sukupolven vapaakauppasopimukset, ja ne ovat soveltamisalaltaan melko rajalliset. Toinen ryhmä koskee näitä pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapakauppasopimuksia, joita me olemme panneet täytäntöön Moldovan, Georgian ja Ukrainan kanssa, niin menevät hieman pidemmälle – varsinkin mitä tulee lainsäädännön lähentämiseen ja sisämarkkinoiden soveltumiseen. Kolmannet ovat näitä taloudellisia kumppanusopimuksia. Ja sitten on nämä uuden sukupolven vapakauppasopimukset, joita on Keski-Amerikan, Kolumbia, Perun ja Korean kanssa – ja tulevaisuudessa Singapore, Vietnam, Japani ja Kanada, sikäli kun ne solmitaan. Kanada ei kuulu vielä tämän kertomuksen soveltamisalaan, koska se on liian tuore tapaus. Tässä käsitellään paljon asioita ja eräs ansio tässä kertomuksessa on se, että tässä myös selitetään nämä eri vapaakauppasopimusryhmät, ja ne selitetään koko lailla seikkaperäisesti. Tässä on nostettu esiin viisi eri indikaattoria. Mitä kauppavirroille tapahtui vapaakauppasopimuksen solmimisen jälkeen? Miten ja kuut tulevat täytetyiksi? Miten nämä muut tariffipreferenssit tulevat täytettyiksi? ja kuinka moni yritys Euroopassa hyötyy tästä näistä matalimmista tariffeista. Ja sitten me arvioimme tätä myös niiden sidosryhmien kautta, jotka panevat täytäntöön näitä tullietuuksia muun muassa. On täysin selvää, että meidän vapaakauppasopimukset johtavat kaupankäynnin kasvamiseen ja ne ovat meidän viennille hyvin suotuisia. Meidän vienti kasvoi 416 prosenttia. Meksikon 62 prosenttia Serbian ja 60 prosenttia Koreaan, 22 prosenttia Keski-Amerikkaan, ja 77 prosenttia Ukrainaan. Ja toinen mielenkiintoinen asia, joka on hyvä nostaa esiin, on se, että maatalous ja ajoneuvot – jotka usein ovat keskustelun keskiössä, niin ne vaikuttavat hyötyvän eniten näistä varsinkin uuden sukupolven vapakauppasopimuksista. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä myös maataloussektorissa. Jos katsotaan tr näitä tarvikiintiöitä, joka on hyvin herkkä keskustelun aihe, niin ne ovat hyvin usein alikäytettyjä niin meidän yritysten kuin kumppanuusmaiden yritysten kannalta. Ja sitten tullin etuuskohtelu, käyttöaste, niin niiden suhteen näitä tariffileikkauksia ei käytetä riittävästi hyväksi. Ja niiden suhteen tilanne on vielä heikompi, koska meidän yritykset käyttävät näitä vähemmän kuin mitä kumppanuusmaiden yritykset käyttävät hyväksi. Joten tällä saralla riittää kyllä töitä. TSD-täytäntöönpano, eli kestävä kehitys ja kaupankäynti, säännösten täytäntöönpano, niin tämä, tällä saralla meillä on hyvin arvokas keskustelu, jota käydään muun muassa työoikeuksien suhteen näissä moderneissa vapakauppasopimuksissa. Kokonaisvaltaisesti tässä on hyvä kokonaiskuva, mutta on myös ymmärrettävä, että työtä on vielä tehtävissä. Meidän on teidän kanssa työstettävä tätä oikeassa muodossa, lisätävä tietoisuutta, yksinkertaistettava menettelyä, poistettava esteitä ja korostettava ja edistettävä meidän arvoja. Meidän on otettava opiksemme ja katsottava niitä asioita, jotka eivät toimi hyvin, niin meidän on katsotaan näitä yhdessä teidän ja muiden sidosryhmien kanssa. Tässä kaikki, jota minulla on käsiteltävänä tänään että esittelijä Saifi käsittelee tätä Trade for All täytäntöönpano ja olisi katsottava, miten tämä mietintö voitaisiin ottaa mukaan tässä kertomuksessa tai jossain muussa asiayhteydessä. Kiitos oikein paljon. So, as... Kiitoksia Jost. Ja kuten totesin alussa, meillä ei ole hirvittävästi aikaa tähän käsittelyyn, eli mitään syvällistä sisältökeskustelua ei käytä. Mutta kysymyksiä voi esittää neljä ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvät. Ei kun viisi. Puolitoista minuuttia edelleen jokaiselle. Maria, ole hyvä. Merci, merci, uh, uh. Kiitoksia. Kiitoksia näistä eri tietoista. Jään innokkaasti odottamaan mm, todella tätä kertomusta, jotta voin sitten lukea sen kokonaisuutena kysymys näistä indikaattoreista. Mehän näemme, että ne ovat erittäin määrällisiä, eivätkä laadullisia. Onko tämä vaikutelma vain tästä yhteenvedosta, jonka taitte, vai onko tässä myös mukana sellaisia indikaattoreita, jotka mittaavat myös laatua, kun kysymys on kaupasta? Toinen kysymys, ja tämä on meille tärkeä, koska on pohdittu maatalouskysymyksiä, kun toteatte, että kaupankäynti on saanut hyötyä voimakkaasti maataloudesta ja varsinkin eurooppalaisesta maataloudesta. Onko tässäkin käytössä sellaisia indikaattoreita, joissa sanotaan, että minkälaisesta maataloudesta on kysymys? Sillä jos kysymys on siitä, että vahvistetaan tuottavaa suurtuotantomaataloutta, joka on erittäin haitallinen ympäristölle ja terveydelle, niin minusta kannattaa myös kyseenalaistaa tässä maatalouden rooli kaupassa? Onko teillä tarkempia indikaattoreita pienviljelmistä, monimuotoisuudesta, sellaisten menetelmien käytöstä, jotka eivät tuhoa niin terveyttä? Onko tämä osa teidän indikaattoreitanne? Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Fisas. Muchas gracias, presidente. <clears throat> Yo también quiero... <clears throat> Kiitos, eh, puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää komissiota tästä loistavasta aloitteesta, josta on paljon hyötyä. Kaksi konkreettista asiaa. Kolumbian sopimuksessa, siihen lisättiin myös Ecuador. Haluaisin tietää, onko äh, siis äh, tämä Peru ja Kolumbia äh, yhdessä vai käsitelläänkö niitä kuitenkin erikseen? Ja kuten kollega Arena sanoi, maatalouskysymys on myös hyvin tärkeä. Meillä on aina konflikti maatalousvaliokunnan kanssa. Meidän näkemyksemme ovat hyvin erilaiset. Ja jos maataloustuotteita suositaan, niin ehkä olisi hyvä, että meillä olisi yhteinen kokous maatalousvaliokunnan kanssa ja keskustelisimme tästä heidän kanssaan. Koska nimenomaan maatalousvaliokunta on yleensä aina negatiivisesti suhtautunut näihin. Amen. Kiitoksia edustaja Campbell Bellman seuraavana. Mr. Chairman, um, just a brief... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Tämä koskee näitä modernimpia vapaakauppasopimuksia Kanada, Kolumbia, Peru, Etelä-Korea ovat tällaisia. tämä FMN-asia. Tämä saattaa liittyä sitten myös Brexit-vapakauppakeskusteluihin eh, sitten, kun se on ajankohtainen. Voisitteko te kertoa näistä? Tämä vaikuttaa melko sitovalta ulottuvuudelta siten, että tämä FMN tulee kaikkiin tuleviin vapakauppasopimuksiin. Ja onko niin, että kaikkiin tuleviin vapakauppasopimuksiin tulee liittää tämä osio kuinka sitova tämä lauseke oikein on. Thanks very much um, for the overview. I too... Kiitoksia, kiitoksia tästä katsauksesta. Minäkin äh, katsoin tätä kertomusta ja mä äh, haluaisin myös lukea tämän lopullisen sitten, että saisin esittää syvällisempiä kysymyksiä. Ensinnäkin äh, esittäisin näin alustavan pohdinnan. Ihmiset haluavat nähdä selkeästi, mikä vaikutus on kauppavirroilla, varsinkin Brexitin suhteen. Ja on erittäin masentava nähdä, mille me käännämme selkämme, jos haluamme poistua tullionnista ja yhtenäismarkkinoista. Eli tämä on kovin hyödyllistä meille kotimaisessa yhteydessä. Mutta erityinen kysymys, joka koskee kohtaa, joka liittyy siihen, minkä Maria otti esille, tämä laadulliset indikaattorit, varsinkin kauppa- ja kestävän kehityksen yhteydessä. Miten olette arvioineet täytäntöönpanoa? Liittyykö se millään tavalla siihen? Ovatko, onko näitä huolenaita ratkaistu vai onko kyseessä vain pelkkä puhdas prosessi? Haluaisin tästä kuulla lisää. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Franka seuraavana. Gracias, señor presidente. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Ihan äh, lyhykäisesti. Aluksi haluaisin sanoa, että minusta tämä raportointi on mielenkiintoista ja tämä johtaa avoimu, parempaan avoimuuteen ja parempiin kauppainstrumentteihin. Se koskee myös neuvotteluita, jotka ovat käynnissä, mikä on hyvin tärkeää. Se, mitä minä haluaisin tietää tästä analyysistä olemassa olevista sopimuksista. Otetaanko niissä esiin kysymys erilaisiksi vaihtoehdoiksi ratkaista konflikteja? Ja mitä tulee esimerkiksi turvallisuusmekanismeihin ja turvallisuuslausekkeisiin? Ja, vielen Dank. In der Tat ist ein bisschen... Kiitos. On hieman vaikea puhua tästä raportista ilman, että on nähnyt raporttia. Sen vuoksi yksi kysymys. Onko tässä raportissa tai mietinnössä kertomuksessa mukana, kun te sanoitte, että, että mm, te, te neuvottelette myös erilaisista tarifeista. Millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen? Koska esimerkiksi Korean kanssa työoikeudellisten sääntöjen täytäntöönpanossa äh, on ollut todella paljon viivästyksiä. Eli äh, onko tällaisista asioista ollut myös keskusteluita? Äh, Kiitoksia. Jos nyt sinulla on viisi minuuttia vastataksesi, ole hyvä. Um, Kiitoksia pahoittelut siitä, että tämä Kertomus ei ole teillä ulottuvilla, puhumme tästä vastaisuudessa. Puheenjohtaja sanoi, että niin varmasti keskustellaan. Niin, Arenas, nämä indikaattorit ovat vielä määrällisiä tässä vaiheessa. Mitä maatalouteen tulee, niin en usko, että me menemme niin syvälle tässä asiassa kuin te haluaisitte. Luvut ovat makrolukuja. Katsomme tuota maataloustuotantoa kokonaisuudessaan. Kenties myöhemmin voitaisiin mennä syvemmälle. Mitä tulee kestävän kehityksen lukuun, niin tässä kohdassa tutkimusanalyysi on laadullisempaa, kvalitatiivisempaa Tässä kertomus on siis kvalitatiivisempi kyllä tässä kestävän kehityksen suhteen. Ecuador. Ecuador ei tule katetuksi, koska tämä vapakauppasopimus saatiin 2016. Se tuli liian myöhään. Peru ja Kolumbia, ne ovat erillisessä kertomuksessa. Brexit-asia, eräs asia, joka on selvä, ei tästä kertomuksesta ilmenevänä, vaan tämän yleisen lähestymistavan tähden, niin nämä vapakauppasopimukset ovat myös edelleen tosiasia 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa on Iso-Britannian oma asia huolehtia niistä menetyksistä, joita tämä saattaa aiheuttaa. Vapakauppasopimukset eivät enää siinä vaiheessa päde yhdistyneen kuningaskuntaa, sen lienee sanomattakin selvää. Riidan ratkaisu, tuleeko se katetuksi? Kyllä, tämä koskee tulee katetuksi näitä toimielimiä käsittelevässä luvussa ja sikäli kun tarpeen, niin näissä vanhemmissa vapakauppasopimuksissa ei ole riidanratkaisumekanismeja, ja tämä on eräs peruste sille, että näitä ollaan uudistamassa muun muassa Turkin ja monen muun jäsenvaltion äh, ja monen muun kolmannen valtion kanssa. Tämä on suuri puute näissä sopimuksissa. Schusterille tämä kestävän kehityksen luku ja tämä Korea kertomus, niin ne tulevat käsitellyksi tässä Korean omassa kertomuksessa. Se on melko kvalitatiivinen, laadullinen ja me pyrimme kertomaan enemmän kuin pelkästään ne kokoukset, joita me olemme keskenään käyneet. Tämä kertomus ei ole mikään päätepiste, vaan meillä on edelleen jatkuva keskustelu täytäntöönpanosta, sanktioista koskien kestävää kehitystä ja kaupankäyntiä. Ja tämä on ainoastaan faktoja käsittelevä katsaus siihen, missä mennään. Eikä tämä ole mikään este sille, että käytäisiin myös syvällisempää, vaikeampaa keskustelua. Really big... Kiitoksia. Niin, tämä on ensinnäkin suuri askel oikeaan suuntaan. Anteeksi, ette vastanneet minun kysymyksiin. Minä kysyin näistä suositummuuskohteluista näissä kauppasopimuksissa ja siihen ette vastanneet ollenkaan. No, en usko, minulla... It's very technical. En usko, että minulla on vastausta. Tämä on hyvin tekninen. Tämä on hyvin tekninen kysymys ja se on kuitenkin tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuuden sopimuksia. No varsinkin Britannialle vai? Mahdollisesti, niin. Kiitoksia, Joost. Arvostamme tätä askelta kovasti. Se on hyvä askel oikean suuntaan, kun katsotaan kauppasopimuksen täytäntöönpanoa enemmän. Ja seuraamme tätä ja keskustelemme sitten siitä perusteellisemmin tulevassa kokouksessa. Kiitos kovasti. No niin, nyt sitten vaihdetaan sopimukseen, joka Jostin kriteereiden mukaisesti oli vanha sellainen. Eli kategoria 1, Meksiko. Ja sen pitäisi siirtyä luokkaan 4 uuteen, eli Meksikon sopimuksen uuden aikaistaminen. Enkä minä sen kummemmin tässä nyt tätä alusta, sillä tässä nyt aika on loppumassa. Haluan vain toivottaa tervetulleeksi Meksikon valtuuskunnan paikalle Meksikon suurlähettiläs Segovia ja pääneuvottelija Meksikokysymyksissä Vera äh, Guerra, joka on siis paikalla täällä Meksikosta. Ja nyt haluaisimme mielellämme kuulla, mikä tilanne on näissä nykyaikaistamisneuvotteluissa. Ensin annan puhu, puheenvuoron meidän pääneuvottelullemme komissiokollega ole hyvä. Good morning, Kiitos, hyvää huomenta naiset ja herrat. Olen kovin tyytyväinen, kun olen täällä, mutta minun täytyy nyt korjata teitä heti. Onneksi en ole pääneuvottelija, vaan äh, kunnia on kollegallani, joka on kuitenkin matkoilla juuri nyt. Mutta olen seurannut hyvin läheltä näitä neuvotteluita ja mielelläni kerron niistä teille koska paikka ei ole paljon, niin lyhennän hieman esitystäni. Muistutan, että nämä, tässä on kysymys olemassa olevan sopimuksen uuden aikaistamisesta. Eli hyvin paljon on jo sopimuksessa ja esimerkiksi tariffeista on neuvoteltu jo mm, aikoja sitten ja, ja tulokset olivat erittäin hyvät sekä Euroopan unionille että Meksikolle. On tiettyjä ää, pieniä ää, tärkeitä asioita, mutta monet niistä liittyvät palveluihin. Eli uuden aikaistaminen tarkoittaa sitä, että viedään päätökseen tämä sopimus ja lähes kaikki on tehty. Palveluissa täytyy vielä tehdä jotain ja sitten täytyy saada nopeasti päätöksen asioita verrattuna esimerkiksi Kanadaan, koska sekä Meksiko että Kanada ovat hyvin läheisesti integroituja Pohjois-Amerikan talouteen. Joten paljon neuvotteluita on kuitenkin vielä. Meillä on tavoite, että neuvottelut vietäisiin päätöksen tämän vuoden loppuun mennessä. Tavoite on aika kova. Teemme parhaamme, että saavutamme sen komissio jäsen Malmström ja ministeri Hardo ovat vahvistaneet, että tähän pyritään, mutta kuitenkin tilanne on tällä hetkellä hieman hankala. On muutakin työtä, jota täytyy tehdä ja paljon edistysaskeleita täytyy saada aikaiseksi. Te tiedätte meidän mantramme. Eli aikataulu ei saa ohittaa sisältöä. Ja se on kaikkein tärkeintä neuvotteluissa, ehkäpä nimenomaan näissä neuvotteluissa, koska meillä on jo sopimus Meksikon kanssa ja jos me emme kykene sitä parantamaan, niin miksi sitten tehdä mitään? Joten siis sisältö on ensisijainen asia, vaikka olisi erittäin hyvä Meksikolle ja Euroopan unionille, jos me saisimme vietyä päätökseen tämän ensi kuussa seuraavan parin viikon aikana. No miksi tässä on ongelmia? Meksiko Meksiko ei näytä kykenevänä tekevän päätöksiä ja tuntuu siltä, että mikäli Meksiko ei kykene tavallaan tekemään päätöksiä liittovaltion alapuolisella tasolla, Ja sitten mitä tulee äh, tukiin ja valtion yrityksiin, meillä oli viimeisimmässä sopimuksessa hyvät säännöt jopa Vietnaminkin kanssa, joka hieman enemmän kuin keskimäärin äh, pitää näistä valtion tuista. Ja jos meillä on hyvät säännöt kuitenkin ja sopimukset Meks- ähm, Vietnamin kanssa, niin miksi ei sitten Meksikon kanssa saataisi? Mutta tällä hetkellä tilanne ei ole tyydyttävä. Me toivomme, että tämä saataisiin korjattua ja että Meksiko kykenee tässä toimimaan, mutta tämä vaatii kuitenkin paljon työtä. Mitä tulee sitten maantieteellisiin indikaattoreihin, niin siinä meillä ei ole varsinaista tavoitetta. Meksiko on yksi harvoja ei-eurooppalaisia maantieteellisten indikaattoreiden käyttäjiä. Mutta te tiedätte meidän kantamme. Maantieteelliset indikaattorit ovat hyvin tärkeitä neuvotteluissa. Olemme valmiita toimimaan pragmaattisesti, jos ongelmia esiintyy. Mutta useimmat ongelmat yleensä kyetään ratkaisemaan – Sitten investointisuojelu on yleinen asia. Ja tähän liittyy myös tämä monenvälinen investointituomioistuinjärjestelmä. Ja sehän on se, minkä nyt pyritään, tähän monenväliseen investointituomioistuimeen. Oikeastaan se ainoa ero tulee olemaan se, että me saamme aikaan tämän monivälisen tuomioistuimen verrattuna tämänpäiväiseen tilanteeseen. Mutta meksikolaiset ystävämme eivät ole täysin vakuuttuneita. No, he eivät ole ainoita, kuten tiedämme. He ovat liittyneet skeptikkojen joukkoon tässä asiassa. Kaksi asiaa vielä. Kaksi aluetta, jossa ei ole mitään eroa näkemyksissä meidän ja Meksikon välillä siitä, mihin haluttaisiin mennä, mutta työtä on vielä tehtävänä monissa asioissa, kuinka päästä eteenpäin. No esimerkiksi korruptiovastainen taistelu. Meillä on tiettyjä eroavaisuuksia näkemyksissämme varsinkin liittyen äh, instituutin toimielimeen, kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen. Ja tämä koskee koko ö, äh, sopimusta. Ulkosuhdehallinnon kollegat ovat neuvotelleet tästä osiosta. joka esimerkiksi liittyen kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen, ja sitä on vahvistettu tässä sopimuksessa, koska tämä tulee koskemaan koko sopimusta. Muilta osin meillä ei ole sisällöllisesti näkemyseroavaisuuksia. Täytäntöönpanosta on ehkäpä enemmän eroavaisuuksia näkemyksiä. Se on osittain meidän syytämme. Me emme esitelle tätä osiota heti, koska odotimme tuloksia neuvostoon ja komission keskusteluita siitä, että tulisiko meidän ylipäätään uudistaa koko tätä politiikkaa. No, tätä ei ole viety vielä päätökseen. Tämä on ollut hieman hitaampaa kuin mitä me oletimme. Joten me otimme käyttöön tämän perinteisen lähestymistapamme, jossa on tarkastuslauseke. Antikorruptio, korruptiovastaisuus on tämä uusi osa. Tämä ensimmäinen kerta otettu mukaan tällainen luku. Te tiedätte tästä jotain yksityiskohtia, mutta voin vastata vielä kysymyksiin, jos teillä niitä on. Tämä perustuu kahdelle tärkeälle periaatteelle – Yksi on se, että vahvistetaan tämä äh, monenvälinen sitoumus, joka on ihan tavallista. Oli sitten kysymys äh, arvostandardeista tai esimerkiksi, äh, esimerkiksi työntekijöiden oikeuksista, auton valmistuksesta tai mistä tahansa. Kaikesta, kaikkeen liittyvät nämä standardit, mutta uusi elementti tässä, pyrkimys siihen, että olisi tällaisia ennaltaehkäiseviä sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään korruptiota. No, emme voi luvata, että tämä toimii. Toisaalta me kaikki tiedämme, että korruption rankaiseminen ei välttämättä auta, koska täytyy pyrkiä estämään se alun perinkin, ja sitä me yritämme tekemään, tehdä tässä. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta sanon vielä lopuksi. Meksikko on tärkeä kaupan takia Meksikon kanssa. Kauppa on kulunut, sujunut hyvin viimeisimmän sopimuksen aikana. Se on tärkeää myös systeemisesti. Me elämme ajois, aikoja, jolloin meidän lähestymistapamme kauppasopimuksiin, jotka perustuvat yhteisiin sääntöihin ja arvoihin, on uhan ala, alla johtuen eh, tällaisen itsekäämmästä politiikasta. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että työskentelemme kumppaneittemme kanssa varmistaaksemme sen, että paras eh, tapa näissä on yhteiset säännöt ja avoimuus. Kiitos. Um, Voin täysin allekirjoittaa tämän viimeisen kohdan. Edustaja Moisa esitteli, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> so I would start by, uh, actually... Kiitos. Rakentaisin keskustelun tähän Mauron viimeiseen, viimeisen esittämän asian. Kiitos siitä, että olet täällä. Tämä kaupankäynnin suuntaus on muuttunut. Euroopan unionissa viime vuosina me olemme tässä kantaneet kortemme kekoon. EU-ssa on nyt hyvät keinot täyttää muiden jättämä aukko kauppapolitiikassa ja maailmantaloudessa siten, että me muotoilemme maailmantaloutta ja puolustamme saman aikaan meidän omia intressejä. Olisi erittäin mielenkiintoista tätä silmällä pitäen, että kauppa sopimus Meksikon kanssa saataisiin solmittua mahdollisimman nopeasti vuoden loppuun mennessä mieluiten. Tämä tarkoittaa sitä, että me myös huolen aikana voimme luottaa ystävään, ja me olisimme tyytyväisiä, että näin voisimme toimia. Mutta kuten Mauro sanoi, niin me tarvitsemme myös hyvän sopimuksen, joka toimii molemmille osapuolille. Ja tämän pitää olla myös linjassa meidän uuden kaupankäynnin suuntauksen kanssa, jota me olemme rakentaneet, jotta me voimme tätä kauppapolitiikkaa vahvistaa ja sen perustella. Näin ollen tämä keskustelma ja kohtaan on erityisen tärkeä, koska tämä on nyt kriittisen tärkeä ajankohta sopimuksen varten. Käyn nyt Mauron sivuttamat aiheet, joita voitaisiin vielä hieman selventää. Tämä kanssakäyminen NAFTA-sopimuksen kanssa. Eikö olisi kiintoisampaa, että odotetaan nafta tulokset ennen kuin tästä päätetään liittyen näihin hyödykkeisiin. Tämä koskee jalosteita ja maataloustuotteita, maataloustuotteita ja kalataloustuotteita, joten olisi hyvä, että näistä arkaluontoisista asioista puhutaan. Palveluiden suhteen tässä on eri kunnianhimon asteet. Miten tämä liittyy palvelukaupasopimukseen? SETA ja NAFTA. Niin ollaisiko tässä suositumuskohtelu, miten se vastaanotettaisiin. Ja sitten myönnytykset naftassa ja palvelukaupasopimuksessa, niin miten tämä liittyy tähän. Sitten nämä keskustelut. Mä hyvin selkeästi isästä markkinoille pääsy, ulottuvuus on kenties eräs kaikkein kiintoisimmista aiheista, joita olisi hyvä keskustella ja sitten tämä oikeus säännellä. Toivomme, ettei tässä tule tätä Pohjois-Amerikan kieltä. Eli saa tehdä mitä tahansa, kunhan kunnioittaa tätä sopimusta. Sellainen kehys tässä ollaan luomassa. Meksikon toivomus ainakin on. soveltamisalan liittyen, niin kaikki eri hallintotasojen sanat ovat tässä tärkeitä. E, tietovirrat ja sitten tämä TSD-asia. Tiedätte, että me olemme antaneet jatkuvasti viestejä tässä niin Setan, Chilen ja Australian vapaakauppasopimusneuvottelujen kohdalla, niin tässä on siirtyvä suuntaan, että voitaisiin harkita sanktioita. Tämä ei välttämättä ole pakollinen mandaatti, mutta olisi hyvä, että komissio pyrkisi tähän suuntaan siirtymään koskien tätä kaupankäyntiä ja vapaa kaupankäyntiä ja kestävää kehitystä. Macronin asiakirja viittaa myös tähän suuntaan. Ja mikäli tämä sivutetaan, niin tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Tämä on Meksikon hyväksymä kantaa. TPPssä ja Meksikon maa, jonka kanssa tämä kestävä kehitys ja kaupankäyntiluku saattaa olla merkityksellinen. No, minä en. Minun santiin 5-7 minuuttia, nyt olen puhunut neljä. Mm, olemme tyytyväisiä tai näin mielenkiinnolla katsomme, miten tässä päästään eteenpäin tämän kestävän kehityksen ja kaupankäynnin suhteen. Pariisin sopimukseen liittyvä EUn kielenkäyttö on onnistunut Jäsenvaltiot panevat, äh, eri valtiot panevat sopimuksen täytäntöön. Tässä on tämä sana shall, joka tuottaa ongelmia varsinkin Meksikon kohdalla. Ranskan ehdotus muutaman viikon takaa ehdottaa, että tässä poliittisessa pilarissa koskien Pariisin sopimuksen noudattamista, joka saattaa johtaa siihen, että vapakaupasopimus jäädytetään, mikäli tätä ei noudateta, niin tämä voisi olla hyvä tapa vakiinnuttaa tämä kestävä kehitys ulottuvuus, luotettavan kauppakumppanin Meksikon kanssa. Sitten on nämä ILO-yleissopimukset. ILOssa on tapa löytää faktoja silloin, kun tiettyjä standardeja ei kunnioiteta. Ja minä uskon, että tämä mahdollinen sanktioiden täytäntöönpano sellaisessa vaiheessa, mikäli tällainen ongelma nousisi esiin, niin voisi olla ihan hyvä. Ja tämä ei ole välttämättä lopullinen tähän kestävän kehityksen käynnin ulottuvuuteen, mutta tämä voisi olla hyvä lähtökohta keskustelussa Meksikon kanssa. No concluding remarks anymore. No, kiitos. Olen nyt ollut aika antelias näiden puheenjohtajan suhteen, mutta nyt rajoitan puheenvuoroja kaksi minuuttia. Ensinnäkin edustaja Fisas varjoesittelijöistä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ilahtuneena kuulen, että on olemassa todellinen mahdollisuus viedä tämä tärkeä sopimuspäätökseen ennen vuoden loppua. Toivottavasti näin on. Hyvät suhteet Meksikoon on, ovat tärkeitä ja arvostan myös yhteistyötä EPPn kanssa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Työ on mennyt jouhuvasti eteenpäin ja toivottavasti päästään sopimukseen. On myös hyvä nähdä, että suurin osa kaupasta on katettu. Tässä luvut osoittavat, miten merkittävä suhde on kyseessä. Muutama kysymys. Moisa puhui julkisista hankinnoista. Mielestäni tämä on oleellista. Olen täysin tietoinen tilanteesta Meksikossa ja tiedän, miten tärkeä liittovaltiotaso siellä on ja sen hallitus. Mutta jos Meksiko kykenee suhteisiin kaikkien jäsenvaltioiden kanssa – unionissa, niin uskon, että me voimme silloin käydä tätä kauppaa myös kaikkien niiden osavaltioiden kanssa, jotka muodostavat Meksikon. Kiistaratkaisu vaikuttaa siltä, että Meksikolle tämä ei sovi. Haluaisin tätä miksi. Ja yksityiskohtaisemmin haluaisin selvennystä siihen, mikä tilanne on energiassa ja raaka-aineissa. Tämä luku, mitkä meidän tavoitteemme ovat ja missä ollaan nyt – ja lopuksi alkuperäsäännöt. Tiedän, että kyseessä on hyvin tekninen kysymys, mutta se on myös hyvin tärkeä kysymys. On oleellista, että äh, katsotaan sitä, mistä tuotteet tulevat. Haluaisin tietää, missä ollaan nyt menossa ja onko päästy sopimukseen ja millä toimialoilla. Puheenjohtaja, kiitoksia. Alden nimissä Hannu Takkula, joka korvaa Äh, Sharanzovan. Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät kollegat. ALDE-ryhmä tukee sitä, että viedään päätökseen EU-Meksikosopimuksen uuden aikaistaminen. EU-Meksikon kauppa on kasvanut merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, mutta se on äh, nyt jäänyt ajastaan jälkeen, emmekä me käytä kaikkea potentiaalimme. Me tarvitsemme tätä sopimusta, jotta saisimme hoidettua ongelmia ja näitä tariffiesteitä. Uuden, uudistettu sopimus, sen pitäisi sisältää myös tiedonvapaa liikkuvuussäännöt, koska se edistäisi meidän kumppanuuttamme Meksikon kanssa, mutta samanaikaisesti se myös asettaisi tiettyjä datastandardeja globaalisti. Me menetimme tämän mahdollisuuden Japanin kanssa, emmekä voi nyt äh, tehdä näin Meksikonkin kanssa. Me toivomme, että tämä seuraava neuvottelukierros tämän kuun lopussa tuo lisää tuloksia, joka antaa meille mahdollisuuden viedä neuvottelut päätökseen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Ja Reina. Kiitoksia seuraavana Maria Arena. Merci. Uh, une question un peu technique en ce qui Kiitos, hieman tekninen kysymys. Mitä tulee tähän neuvottelujen järjestäytymiseen. Tässä on puhuttu, että investoinnit neuvoteltaisiin eri kohdassa. Miten tässä voidaan parantaa sopimusta, Meksikon kanssa käytävää kauppasopimusta siten, että pitääkö tämä hyväksyä jäsenvaltiossa tämä vapaakauppasopimus vai ei? Sitten kauppa ja kestävä kehitysluku. Tässä voisi olla tämä tarkastus lauseke, niin mielestäni tämän kanssa pitäisi päästä etenemään. Tämä, nämä sanktioiden käyttöön ottaminen niin kestävän kehityksen luvun suhteen rinnanratkaisun ei pitäisi koskea ainoastaan kestävää kehitystä, vaan tämän pitäisi päteä koko vapaakauppasopimukseen. Tämä olisi erityisen tärkeää. Onko teillä sitoumusta tähän? Te myös sivusitte sanktioita ohi, osittain. Voisitteko te hieman kertoa tästä lisää? Johdantopuheenvuorossanne sanoitte, että mikäli yhteisymmärryksen ei päästä, olemassa oleva sopimus on jo olemassa, joten tietty lähtökohta Meksikon kanssa on olemassa. Haluaisin tästä kestän kehityksen luvusta kuulla lisää. Kiitoksia ja Karolin no, ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy eiliseen äh, kuulemiseen digitaalisesta kaupasta ja siellä viitattiin äh, myös äh, Meksikoon ja eikö Meksikon sopimukseen ole tulossakin tällainen digitaalisen kaupan luku? Voisitteko te kertoa, mitä siihen on saatu aikaiseksi ja onko jotain asiakirjoja, joita me voisimme tarkastella? Good, Mauro. Five. Kiitoksia, Mauro. Viisi minuuttia, kuusi minuuttia. Voi, anteeksi. Please, you have to raise your hand, huh? so. Nostakaa, viitt- viittakaa riittävästi siellä. Sala Frankka seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin muistuttaa teitä siitä, että tämä sopimus on assosiaatiosopimus. Ja siinä on tietysti myös vapaakauppanäkökulma, se on tärkeää. Olen itse esittelijänä ulkoasiakavaliokunnassa tässä sopimuksessa. Haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että se mitä Fisas mainitsi täällä on tärkeää. Eli komissiokin sen esille. Tässähän ei katsota pelkästään sitä, että lisätään 418 prosentilla kauppasuhteita Meksikon kanssa verrattuna edelliseen sopimukseen, vaan myös tuotteiden luonteen suhteen on mielenkiintoisia muutoksia. Siis niitä, joita tuodaan Meksikosta. 65 prosenttia on sellaisia, joissa on lisäarvoa. Ja 25 prosenttia maataloustuotteita. Ne ovat tärkeitä lukuja, joita kannattaa korostaa mielestäni. Ja kun tarkastellaan myös sitä, että viedään neuvottelut päätökseen vuoden loppuun mennessä, niin on saatu kuulla neuvostolta kaksi lausumaa. Ja komissaarista viime täysistunnossa – kun kuulimme neuvoston työn lopputuloksista. Minusta perustelu siitä, että meidän ei tulisi uhrata sisältöä vauhdin nimessä, niin on tärkeää. Mutta uskon, että voimme päästä tässä aikarajassa kaikkiin tavoitteisiin. Me olemme olleet kunnianhimoisia ja tässä on kyseessä kohta, kuten esittelijä totesinkin, että meillä on erittäin hyvin määritelty kauppapolitiikka ja Meksiko on tehnyt merkittäviä perustuslaillisia muutoksia televiestintäalalla. Eikä minusta meidän tulisi jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Meillä on olemassa oleva sopimus jo, joka toimii neuvotteluiden pohjana, ja kuten komissaari Malmström on todennut, meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voitaisiin päästä lisäsopimuksiin. Kysymykseni on, Aivan kuten esittelijä totesi, niin ottaisin esille ajoituksen. Nafta-asiakirjaan on viitattu ja sitten tarkastellaan. Pitäisikö odotella sitä, että tuo viedään loppuun vai voidaanko toimia jo nyt? Minusta EU täytyy itse muokata oma polkunsa. Edustaja Ferron seuraavana. Monsieur le Président, j'interviens. Kiitos. Minä puhun ryhmän koordinaattorina. Minä haluaisin puhua nyt siitä, että vuodesta 2006 lähtien Euroopan unioni on solminut useita vapaakauppasopimuksia. Euroopan unioni haluaa olla poistamassa tiettyjä tulliesteitä ja kaupankäynnin esteitä. Minä sanon tämän, koska valikauden alusta lähtien on solmittu tietty määrä sopimuksia. SETA-sopimus Australian uuden Selonin kanssa neuvotellaan. Merkosuurilla on ongelmia. Merkosuurilla on ongelmia päästä aloilleen ja Meksikon kanssa on tämä tärkeä taloudellinen pilari. Tämä on kenties liberaalimpi vapaakaupasopimus kuin muut, jos mahdollista. Minä haluaisin sanoa sen, että tämä asian esittely kyllä hieman aiheuttaa epäilyksiä. Nimittäin miksi meille nyt tässä vaiheessa ollaan kertomassa vapakauppasopimuksesta Meksikon kanssa asiakirja, johon viitasin, niin tämä koskee tätä T-tippiä. Onko tämä sopimus, jonka avulla halutaan ohittaa ne ongelmat, joita Yhdysvaltain kanssa on, ja halutaanko tässä suurempaa sopimusta sitten tämän myötä. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Onko tämä Meksikon ja Euroopan välinen vapaakauppasopimus, niin eikö tämä ole se, jonka avulla halutaan vahvistaa vapaakauppasopimusta – Yhdysvaltain kanssa ja asetaanko tämä Euroopan hankalan tilanteeseen? Kiitos ihan lyhykäisesti Emman puolesta. ECR pitää hyvänä tätä uutta sopimusta ja toivomme, että se tapahtuisi tai vietäisiin päätökseen vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Pari kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin mietimme näistä, vaikuttavatko nafta neuvottelut jotenkin Meksikon maantieteellisiin merkintäkysymyksiin. Ja toiseksi mitä tulee näihin julkisiin hankintoihin ja niihin pääsyihin, onko, saisinko tietää niistä hieman enemmän? You're really not generous today, are you? <laughs> no ette ole antelijalla tuulella, vai mitä? No, siinä tapauksessa pyydän jo anteeksi siitä, että en anna yksityiskohtia sen kummemmin, vaan käyn mahdollisimman nopeasti nämä asiat läpi. Leena König, hänen joukkueensa ja minä olen aina käytettävissänne, jos haluatte palata tähän asiaan tai antaa meille tai saada meiltä apua, jos et ole tyytyväisiä johonkin kohtaan pahoittanut siis jo etukäteen. Aloitan siitä, miksi sopimus, miksi nyt, ja nafta ja kaikki tämä, mitä se liittyy. Kuten Sala Frankka muistutti meitä, on tämä assosiaatiosopimus, ja se on assosiaatiosopimus, joka on ollut olemassa yli 10 vuotta. Toimii hyvin. Siitä puuttuu jotakin asioita. Se oli ensimmäinen, ensimmäisen sukupolven sopimus. Jo toinen oli huomattavasti kehittyneempi kuin tämä. Esimerkiksi siinä ei ole tällaista kaupan ja kestävän kehityksen lukua ollenkaan. Eli siinä on jo innovaatimahdollisuuksia. Assosiaatiosopimusta on katsottu kokonaisuutena, enkä rohkaisisi teitä, rohkaisisin teitä katsomaan myös muita osioita, sillä sieltä saattaa löytyä sellaisia kohtia, joista olette kiinnostuneita. Ne ovat tärkeitä. Mainitsin kansallisyhteiskuntarakenteen, mutta se on vain yksi näistä. Ja kysymys, on vastattu, suhde Pariisin sopimukseen, pitäisikö sen olla olennainen lauseke? Komissio on voimakkaasti sen puolella. Ö, ulkosuudenhallinnon kollegamme käsittelevät sitä kovasti. Kyseessä on neuvottelu, jossa jäsenvaltioilla on paljon suorempi sananvalta en tiedä, miten asia päättyy, mutta voin vain sanoa, että minusta se olisi hyvä asia, jos näin tapahtuisi. Nafta, pitäisikö odotella? Jos odotellaan kaikkia neuvotteluita, joissa kumppanit ovat mukana, tai jos he odottelevat kaikkea, missä me olemme mukana, niin sitten voidaan odotella hamaan loppuun asti. Meillä on ollut ihan sama ongelma EPPn kanssa. Tämä on ollut iso ongelma kumppaneillemme. Minusta meidän ei tulisi odottaa. Ehkä saattaa olla, että joudumme odottamaan. Se riippuu siitä, millä tavalla naftaneuvottelut etenevät, miten vaikeita niistä tulevat, me, tulee Meksikolle. Sitä en kykene ennakoimaan. Voin vain todeta, että meillä ei ole minkäännäköistä aikomusta odotella, eikä mitään eh, vihjettä Meksikon puolelta, että aiotaan odottaa. Joskus Elämä on kuitenkin vaikeampaa kuin mitä odotettaisiin. Mutta sanon teille, että me emme odota, että näin tapahtuu. Jos kuitenkin näin tapahtuu, niin se on meidän tahtomme vastaista. Palvelut verrattuna muuhun se kunnianhimon eh, taso, joka meillä on, on samankaltainen kuin mitä neuvotteluissa Japanin kanssa on tehty yksityiskohtaeroja tulee. Yksi esimerkki esimerkiksi näistä on merikuljetukset. Se oli vaikea Kanadan kanssa, äärimmäisen vaikea Japanin kanssa, mutta paljon helpompi Meksikon kanssa muita alueita. Ihmisten liikkuvuus vaikea Kanadan kanssa, ei niin vaikea Japanin kanssa, mutta vaikea Meksikon kanssa. Eli muutoksia. Joskus merkittäviäkin tulee, mutta yleinen tavoitetaso on samalla tasolla kuin Setassa ja Japanin kanssa. Oikeussäännöllä meidän lähestymistapamme on integraali osa tätä tämänhetkistä lähestymistapaamme. Siitä ei ole tarkoitus liikahtaa mihinkään. Totean vain, että Euroopan kanta on tämä. ei Meksiko kaikkea sulata. Jos se suorittaisi, niin silloinhan meillä olisi neuvottelut valmiina. Toivottavasti kykenemme sen suostuttelemaan siitä, että ei sillä ole mitään pel- pelättävää tämän kaltaisessa lähestymistavassa. Päinvastoin sen pitäisi olla Meksikon etujen mukaista. Julkiset hankinnat, kuten totesit, hyvin tärkeää päästä myös tuon liittovaltiotason alapuolelle. Miten pitkälle se nähdään? Meksikolla on laillisia rajoitteita tässä suhteessa. Olen, pyrimme näin, näitä kiertämään ja työstämään. Näin on tehty Kanadan kanssa, joka perinteisesti on ollut yksi kaikkein vaikeimpia liittovaltiomaita, joiden kanssa työskennellä. Yritetään Meksikon kanssa siis. Tilanne on monimutkainen, emmekä ole suinkaan yllättyneitä, että tähän uppoaa aikaa. Datavirrat tämän yli joudun kyllä hyppäämään ihan sitä yksinkertaista syystä, että te tiedätte mikä tilanne on. Komissiossa käydään keskustelua, joka ei ole päätöksessään, enkä voi kertoa teille yhtään mitään järkevää vielä tänä päivänä siitä. Tämä kaupan ja kestävän kehityksen luku ja siihen liittyvät sanktiot tässä talossa selkeästi on kovaäänisesti oltu sen puolella, että sanktiot otettaisiin käyttöön. En minä nyt tätä pitkää keskustelua tässä referoi. Tuo keskustelu on kuitenkaan päättynyt ja valitettavasti joudun toteamaan jälleen kerran, että me vastaamme tälle parlamentille ja neuvostolle, mutta me tarvitsemme selkeät ohjeet neuvostolta ja parlamentilta, jotta muutaisimme tätä lähestymistapaamme. Syyt ovat aivan selvät. Ja pyrimme olemaan ennakoimatta niitä etukäteen neuvotteluissa ja pyrimme tarttumaan tähän tilaisuuteen. Nyt on oikea aika toimia. Onnistutaanko tässä, en tiedä. Luulen, et, mutta en voi olla varma. Jos onnistutaan, niin kyseessä olisi erittäin tärkeä asia monestakin syystä. ILO-yleissopimukset minusta meksikolaisessa järjestelmässä on tilaa toimia. Toivomme, että Meksikan kollegat tiedottavat meille tästä. Kyseessä on asia, joka liittyy myös kansalliseen suverenisuuteen. Muista silloin, kun ratifioitiin tämä, ja me emme suinkaan lopeta perusteluitamme tai painostustamme Meksikossa sen suhteen, että tämä on oikea tapa edetä. Emme pysähdy neuvotteluiden aikana emmekä sen jälkeen. Tämä on tärkeä osa politiikkaamme. Ja me emme siis lakkaa toistamasta sitä, että tämä yleissopimus tulee ratifioida ja täytäntöön panna. No sitten raaka-aineet. Meillä on sekä eu että Meksikossa aika avoimet energiamarkkinat. Pyrimme heijastelemaan sitä myös tässä luvussa. Hyvä edistystä on saatu aikaiseksi tässä kohdin. Mutta sitten nämä vientirajoitukset, tehän tiedätte Meksikon politiikan, eli se otetaan esille. Tämä on hankala kohta, mutta muuten ollaan yleisesti jotain yhtä mieltä tästä luvusta. Alkuperäsäännöt olemme päättäneet useimmat luvut ja se, missä vielä ei ole päätetty, olemme lähellä päättämistä. Tekstiilit, vaatetus, autot, maataloustuotteet ovat vielä vaikeita aloja. Ei mikään yllätys sinänsä, kun ajattelee näitä toimialoja. Brexit-sopimus sitten Olemme tehneet selväksi sen, että emme puutu olemassa oleviin sopimuksiin, emme setaan. Tämä on olemassa oleva sopimus, jota on nykyaikaistettu. Kyllä, se täytyy uudelleen ratifioida ja uudelleen rakentaa. Ja nyt ryhdymme tarkastelemaan tämän sopimuksen rakennetta, joka on isompi homma kuin se taas suhteen ja Mercosur-sopimukset on luotu pitkän aikaa sitten, ja ne ovat tällaisia kokonaisvaltaisia assosiaatiosopimuksia, joiden sisältö on voimassa riippumatta monista muutoksista. Eli ei ole tarkoitus ryhtyä mihinkään monimutkaiseen juridiseen keskusteluun, joka poliittisesti katsoen ei olisi sopivaa, kun otetaan huomioon näiden sopimusten luonne. Toivottavasti olen nyt kaikkeen vastannut. Jos en, niin palatkaa sitten meidän puolemme, niin voimme sitten ottaa vielä asian esille. Puheenjohtaja, kiitoksia. Näin olemme käyneet keskustelumme EU-sisäisessä kuplassa. Mutta tietysti on mielenkiintoista näin kuunnella nyt sitten muutaman minuutin ajan Meksikon näkemyksiä. Ja pääneuvottelija Meksikon puolelta, edustaja Guerra, saa muutamaksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias eh, y buenos días. Kiitos. Hyvää päivää. Kiitos, että saimme mahdollisuuden kertoa oman kantamme tässä vaiheessa. Tämän sopimuksen uudistamisen alkamisen jälkeen meillä on ollut neljä neuvottelukierrosta ja tämä tahti on kiihtynyt kuluvana vuonna Tapaamisia on oltu miltei kuukausittain virallisia ja epävirallisia, ja sitoumukset molempien osapuolen näkökulmasta siihen, että tämä vahvistettaisiin tänä vuonna tämä sopimus, niin ovat olemassa 27. marraskuuta neuvottelut jatkuu Meksikositissa ja ylimääräinen kierros järjestetään 18. 18. päivän joulukuuta viikolla ministeritason kokous on tuolloin. Pari eri osa-alueita on nyt saatu solmittua, mutta varmasti etenemme muidenkin osa-alueiden suhteen. Korruptiovastaisuus, me vastaanotimme hiljattain tämän EUn ehdotuksen, ja me olemme puhuneet tästä yksityissektorista, rahanpesusta, taloussektorista, niin me olemme sitä mieltä, että korruptiovastaisuus toimenpiteiden niiden pitäisi rajoittua kaupankäyntiä koskevaan mm, lukuun. Neuvottelut tähän mennessä liittyen TPP esimerkiksi, niin me emme aiemmin ole käsitelleet työlainsäädäntöä tai ympäristöasioita kansainvälisissä sopimuksissa joten tämä on meille täysin uusi asia. Nyt puhutaan kaupankäynnistä ja kestävästä kehityksestä ensimmäistä kertaa. Meksikolla ja Euroopan unionilla on ollut erittäin rakentavaa henki keskusteluissa siten, että me olemme päässeet pidemmälle neuvotteluissa kuin ainoastaan yhteistyön kehittämisestä. Me olemme puhuneet säännöksistä liittyen biodiversiteettiin, ylläpitämiseen, maatalouteen, kalatalouteen, ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun, resurssin kestävän käyttöön. Me olemme puhuneet investoijien ja valtioiden välisestä riidanratkaisumenettelystä muiden muassa. Me arvostamme suuresti sitä suurta tärkeyttä, jonka EU on neuvotteluille antanut, ja me kiitämme myös tästä innovatiivisesta uudesta järjestelystä. Se, koska tämä uusi järjestelmä olisi käytössä, niin se ei ole täysin selvää, mutta olemme varmoja, että me löydämme kyllä ratkaisun, kunhan tätä työstämme. Näitä monimutkaisempia asioita nostaakseni esiin tekijänoikeudet, äh, alkuperämerkinnät, vaatilliset alkuperämerkinnät, niin meillä on alustava sopimus, kuten komission edustaja sanoi, terveysstandardit äh, ja niin poispäin, niin, ja palvelut, niin meillä markkinoille pääsy on erittäin tärkeä asia, on erityisen tärkeää, että tässä, muun muassa tässä asiassa saavutetaan tasapaino, jotta tämä Meksikon ja EUn välinen vapakauppasopimus näkee päivävalon. Kiitoksia. Näin tämä asia on käsitelty loppuun. Siis asia, joka koski Meksikon kauppasopimuksen nykyaikaistamista. Kiitoksia. Pidetään yhteyttä. Ja näin siirrytään sitten kohta kahdeksan äänestyksiin. Ensimmäisenä päätöslauselma, joka koskee 11 VTOn ministerikokousta. Ennen kuin ryhdymme äänestämään, esitän ensin, että kokeilemme äänestyskortteja sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Eli kaikki toimii. Kaikki ovat edustettuna oikealla tavalla, eli voidaan aloittaa. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää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 Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Eli nyt meillä on sitten toimivaltuudet ministerikokoukseen. Kiitoksia. Kohta yhdeksän suullinen kysymys, joka koskee <coughs> MICtä. Yksi sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Yksimielisesti hyväksytty. Näin äänestykset on käyty läpi ja siirrytään kohtaan yhdeksän. Puheenjohtaja korjaa kohtaan kymmenen. Käytössä olevien kolmikantaneuvotteluiden tilanne. Niitä on vain yksi. Se koskee TDI-uudistusta. Aiemmin Tällä viikolla 7.11. meillä oli siitä kolmikantaneuvottelut. Pääkysymykset ovat edelleen ratkaisematta. Vähe, pienimuotoiset tullit työ- ja ympäristöstandardeiden mukaan ottaminen, jotkut muut kysymykset. Eli Paljon neuvotteluja tarvitaan. Jotkut tekniset kysymykset, niistä on sovittu ja, ja tekninen kokous pidetään aika kohta. Ja seuraava kolmikantaneuvottelu on 23.11. Ja näin siirrytään kohtaan 11. Tulevat ja uudet suuntaukset. ja mm, teknologian vaikutus EU-kauppapolitiikkaan. toivottaisin tervetulleeksi tohtori Miira Burrin. Hän on siellä paikalla. Tervetuloa. Ja hän on Lutsernin yliopiston edustajana paikalla. Hän on kirjoittanut tämän tutkimuksen – Anna hänelle nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning. Uh, thank you very... Huomenta. Kiitos mahdollisuudesta kertoa esitellä tutkimusaiheesta murroksellisten teknologioiden nykyiset nousevat kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset EUn nykyiselle ja tulevalle kauppapolitiikalle. Kuten tämä otsikko selkeästi ilmoittaakin, niin tämän tarkoituksena oli puuttua kolmeen asiaan, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ensinnäkin haluttiin katsoa murroksellisia teknologioita, miten ne toimivat, varsinkin keskittyen digitaalisiin teknologioihin. Ja toinen aihe, jota käsiteltiin, on se, että haluttiin arvioida kansainvälistä kauppalainsäädäntöä VTOn kautta ja myös näiden vapakauppasopimusten kautta monet sopimukset on saatu aikaan kiitos digitaalisten teknologioiden. Ja sitten tutkimuksessa haluttiin myös perehtyä siihen, onko EUn kauppapolitiikka sellainen, että sitä tulisi sopeuttaa, kalibroida, jotta voitaisiin varmistaa se, että EU vahvistaa rooliaan kansainvälisenä toimijana ja digitaalisesti voimakkaana taloutena. Minä käsittelen näitä aiheita nyt tämän aamupäivän aikana mainitsemassani järjestyksessä. Nyt puhutaan murroksellisista teknologioista aluksi. Mitä ne ovat? Voitin sanoa, että tämä on jälleen kerran uusi sana kansainvälisessä poliittisessa keskustelussa, joka kätkee alleen usean eri ilmiön. No, totta toinen puoli kuullaan digitaalinen muutos, datatalous, neljäs teknologinen vallankumous ja niin poispäin. Tällaisia sanoja kuullaan. Usein puhutaan myös tekoäly, Näillä on kaikilla se yhteinen, et, yhteinen asia, että nämä saattavat muuttaa vallitsevaa järjestystä merkittävästi. Ja näin ollen onkin tärkeää, että nämä teknologiat, että Uudet teknologiat aiheuttavat suuria haasteita sääntelijöille, varsinkin kaupankäynnin sääntelijöille. Useita murroksellisia teknologioita on löydetty, mobiiliteknologia, internet, 3D-tulostus ja niin poispäin. Ja yhteistä näille kaikille on se, että nämä liittyvät kaikki dataan, massadataan, data-analyysiin – tiedosta, datasta on tullut, kuten monet ovat sanoneet, niin maailman arvokkain resurssi. Se on taloudellisille prosesseille jo niin oleellinen asia, että se on ikään kuin rinnastettavissa raaka-aineisiin tai inhimilliseen pääomaan. Tieto on tärkeää, data on tärkeää, ei ainoastaan data, natiivi, teollisuuden aloille, kuten vaikka hakokoneille, teknologiayhtiöille, vaan se on tärkeä myös ihan perinteisille kivijalkakaupoille. Digitalisaatiolla on myös ollut vaikutuksia kaupankäyntiin. On olemassa selkeää näyttöä, jotka osoittavat tämän kehityksen. Digitalisaatio tuo kasvua ensinnäkin, niin sitten toiseksi se, että digitaalisen kaupankäynnin osuus on merkittävä. 50 prosenttia käydystä kaupankäynnistä ovat jo digitalisoituja. Ja kolmas asia, joka mainitaan aina tässä asiayhteydessä, niin digitalisaatio on tehnyt kansainvälisistä kauppavirroista osallistavimmat. Ainoastaan suuret yhtiöt eivät ole kansainvälisessä kaupassa mukana, vaan myös PK-yritykset voivat osallistua kansainväliseen kauppaan. Meidän tulisi olla tietoisia siitä, että digitaaliset markkinat heijastavat globaaleja suuntauksia. Tässä voittaja vie kaiken. Tässä on nähtävissä, kuinka paljon avainfoorumeilla – on käyttäjä verrattuna väestöön. Avainsanoja, jos ajatellaan kaupankäyntipolitiikkaa, ja kaikki varmasti tunnette nämä, niin tässä puhutaan sertifioinneista, kansainvälisestä arvoketjusta, rajat ylittävistä datavirroista. No, minä en ehdi kaikkia näitä eri kehityksiä käsittelemään seikkaperäisesti. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kauppapolitiikan näkökulmasta kaikki nämä kehittävät asiat, palveluiden ulkoistaminen, sovellukset, niin myös tietojen tulee ylittää rajoja. Se, että tieto, data ylittää rajoja, niin se avaa useita hallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka ovat sangen haasteellisia. Taloudellinen hyöty on korjattava. Ja tässä nyt on tietoja, jotka, jotta voidaan nähdä, kuinka paljon digitaalinen kaupankäynti, kuinka tärkeässä roolissa digitaalinen kaupankäynti on EUn ja Yhdysvaltojen kannalta. Toisaalta on näitä sääntelykysymyksiä siitä, kenellä on pääsy tietoihin, miten tietoja suojellaan, miten yksityisyys ja kansallinen turvallisuus turvataan. Kansantaloustieteilijät ympäri maailman ovat, no, eivät ainoastaan avanneet rajansa näille digitaalisille rajoille, vaan päinvastoin tässä on nähty sellainen, että on syntynyt uusia digitaalisia kaupanesteitä, tämä geolokalisaatio eri toimenpiteineen, joka määrittelee sen, että tietyt palvelut, serveri, data, niin niiden on sijaittava tietyn maan maaperällä, jotta se voi kuulua kyseisen maan oikeudenkäyttöalueen piiriin. On tärkeää katsoa, onko kauppapolitiikka pystynyt vastaamaan digitaaliseen muutokseen ja miten tilanne on elänyt viime aikoina. Kansainvälinen kauppalainsäädäntö on merkityksellinen tieto virtojen kannalta koska tässä säännellään kaikkia eri internetin malleja. Nämä sovellukset, infrastruktuurit ja sisällöt liittyvät kaikki tietovirtoihin. Aloitan analysoimalla kansainvälistä kaupalainsäädäntöä. Kaikki alkaa VTOsta, ja minä en nyt puhu tämän kohdan yksityiskohdista. Haluaisin kuitenkin korostaa niitä hyödyllisiä ominaispiirteitä, joita VTOssa on. Kyseessä on vahva, melkeinpä universaalia melkein kaikki maailman valtiot kattavan jäsenyyden koskeva kaupanjärjestö. Ja VTO ei ole onnistunut vastaamaan – digitaaliseen muutokseen kunnollisesti. Ja tämä on vienyt siihen, että on ikään kuin valittu sopivin paikka riidon ratkaisulle ja sitten vapakauppasopimuksissa on sitten lisätty selkeät foorumit, joissa käsitellään digitaalisia kiistoja. Yhdysvallat ovat tätä ajaneet. He vuodesta 2002 digitaalisen agendan täytäntöönpanossa on hyväksynyt 11 vapaakauppasopimusta. TTIP, TPP olisi tuonut 12. Niin tässä tämä on melko pirstaleisesti käsitelty, tämä riidanratkaisuasia. On katsottava tekijänoikeus, investointilukuja ja muitakin kohtia, joissa käsitellään VTOta, jotka menevät pidemmälle markkinoille pääsyn ja sitoumusten suhteen. VTO käsittelee asioita, jotka ovat uusia digitaalisen kampanjoinnin suhteen, niin tässä innovoidaan ja luodaan uutta oikeudellista toimintatapaa. Meidän kannalta mielenkiintoista on ollut se, että käsitellään myös ja säännellään näitä tietovirtoja vapakauppasopimuksissa. Ja malli, joka on yleisin, tulee TPPstä. jossa on selkeästi korostettu sitä, että tietovirtojen kulkemiselle ei saa asettaa esteitä. Tässä on kaksi eri säännöstä koskien geolokalisaatiotoimenpiteitä ja lisäksi varsin tiukka sanankäyttö koskien tietovirteen estämistä. Yhdysvaltain Etelä-Korean vapakauppasopimuksessa tähän annettiin muodollinen ei, mutta nyt TPPssä siihen puututaan hyvin selkeästi. TPP korostaa korkeampia standardeja, mutta toisaalta siinä myös alennetaan standardeja. Ja sama kos, tämä koskee varsinkin yksityisyyden suojaa. On ollut halua antaa kaupankäynnille etuoikeus yksityisyyteen nähden. Tämä oli näpäytys Schrems-päätökselle, joka romutti tämän Safe Harbor-sopimuksen tuolloin. Nyt minä haluaisin kertoa, miltä tämä tilanne oikein näyttää tässä vaiheessa ja miltä eri vapaakauppasopimusten kirja näyttää tässä vaiheessa. Sääntöjen suhteen näyttää näyttänyt siltä, että digitaalisessa kaupankäynnissä on uusi, tämä on uusi räätälöity regiimi, ja se ei liity markkinoille pääsyyn, vaan se liittyy siihen, että ikään kuin osittain harmonisoidaan toiminta yhteensopivaksi kansallisen lainsäädännön suhteen, jotta yritykset, jotka ovat digitaalisella markkinoilla, kykenevät toimimaan. Tärkeää on myös mainita, kuinka Yhdysvaltain malli on laajentunut. Se on Yhdysvalloissa – laajasti käytössä, mutta Singapore, Taimaa, Australia ja niin edespäin ovat kaikki näitä sääntöjä melkeinpä seikkaperäisesti kopioineet, niin voidaan sanoa, että ne ovat melko laaja-alaisesti käytössä. Missä, mihin Eurooppa sijoittuu tässä vapaakaupasopimusten kentällä? Vaikka Euroopan unioni on ottanut digitalisaation sisäisesti hyvin innovatiivisen hallinnollisen tavan, niin tämä ei kuitenkaan ole kansainvälisessä kauppapolitiikassa näkynyt. EU:ssa ei ole yhdenmukaista selkeää digitaalista mallia, jonka mukaan pitäisi toimia vapaakauppasopimusten kohdalla. Viime aikoina on näkynyt kuitenkin kehitystä näistä aiemmista vapakaupasopimuksista setään ja taftaan, niin tässä olisi kenties tarpeen sopeuttaa hienosäätää EU-politiikkaa sopivammaksi digitaalisen kauppapolitiikkaan. Ja me teemmekin usean suosituksen tässä tutkimuksessa. Monet ovat yleisluonteisia, näyttöön perustuva politiikan teko, tarve toimijoiden väliselle yhteistyölle siten, että monet sidosryhmät ovat päätöksenteossa mukana. Mutta toisaalta me teemme myös konkreettisia ehdotuksia, ja haluaisin puhua varsinkin suosituksesta numero kolme. Tämä motivoi Euroopan unionia viemään datavetoista taloutta eteenpäin myös ulkopolitiikassaan. Ja tässä tutkimuksessa nostan esiin se, että EUlla tulisi olla moniväyläinen lähestymistapa, ja tätä tavoitetta pitäisi viedä eteenpäin usealla eri foorumilla. Ei ainoastaan VTOssa, vaan Tätä pitäisi korostaa näissä vanhemmissa vapaakauppasopimuksissa. Digitaalista kaupankäyntistrategiaa voitaisiin viedä pidemmällekin. Viestintä ja IT-aloilla ollaan päästy jo pitkälle. EUn, on meillä EU melkein Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusten tasolla – ja lisäksi on vielä muita asioita, joita voitaisiin ottaa esiin. Nämä pakolliset lähdekoodit, äh, kryptausavaimet ja lisäksi olisi tärkeää että nettineutraalius. Asian suhteen oltaisiin vahvalla tasolla. Tämä olisi EUlle hyvä keino viedä sananvapautta eteenpäin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota edelleen näihin tekijänoikeusasioihin. On erityisen tärkeää, että on omia tiettyjä turvalausekkeita, joiden avulla EU-kansalaisten yksityisyys voidaan taata. Kiitos paljon mahdollisuudesta jäädä niin olla kysymyksiä, Jätä teillä saattaa olla. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoista. Kuulla tästä tutkimuksesta ja teidän äh, suosituksistanne. Teillä on tässä aika lailla töitä. Onko teillä konkreettisia kysymyksiä? Heidi, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minä haluan myös kiittää tästä tutkimuksista ja esityksestä, koska se selkeyttää koko tämän perspektiivin, johon meidän on vastattava parhaalla mahdollisella tavalla. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Onko teidän mielestänne nyt aika edistää näitä neuvotteluita digitaalisesta kaupasta, kun VTOssa on juuri äänestetty mandaatista ja toinen kysymys. Miten sitten äh, tekijänoikeussäännöt ja EUn äh, digitaalisten sisämarkkinoiden äh, teollista tekijänoikeuslainsäädäntö, joka on tulossa? Onko esimerkiksi huolestuttavia asioita, joissa tekijänoikeudet, kun ne tuodaan mukaan digitaalisiin kauppasääntöihin, niin silloin ehkäpä ohitetaan EU-lainsäädäntöä, joka on vasta tulossa. No, tämä nyt ei ollut kovin selkeä kysymys. Eli liittyykö tämä nyt teollisen tekijän oikeuslainsäädäntöihin ja pitäisikö meidän EU-lainsäädäntönä ottaa tämä huomioon? Kolmanneksi te puhuitte tietosuojasta ja, ja yksityisyydestä. Näettekö te, että EU voisi asettaa tässä globaaliset standardit ja pitäytymällä parhaalla mahdollisella eh, tietosuoja- ja yksityissuojatasolle, tasolla, jonka me hyväksyimme eh, tietosuoja-asetuksen hyväksymisen myötä. Madame Jamet. Sitten edustaja Jamet. Oui. Euh, moi, je, je... Minä olen vähän innokas kuin te näiden asioiden suhteen. Te haluatte puolustaa suurempaa kansallisten markkinoiden avaamista digitaalimarkkinoille, niin tämä on melko aggressiivinen lähestymistapa, kun mietitään, mitkä ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudet syrjivät toimenpiteet, eh, eli suositumusjärjestelyt, en ole niistä yhtä mieltä. Lisäksi täällä oli tietynlaista epäselvyyttä ja ristiriitaa, kun puhutaan siitä, että poistetaan väärennetyt tuotteet, niin sitten toisaalta tässä kuitenkin ollaan ristiriidassa sen suhteen, mikä on teollistekijän oikeuksien suoja niiden omistajalle. Tässä tehdään tiettyjä henkilökohtaisia subjektiivisia arvomaailmaan liittyviä huomautuksia. Te puhutte veteosta, mutta se ei ole ainoa taho. Te sanotte myös, että digitaalinen protektionismi, sille ei ole sijaa. Minä sanoisin, että valtiolla on oikeuksia, niillä on myös velvoitteita suojata omia yrityksiään kansainvälisiltä jättiläisiltä. Ja tässä taloudella on melko suuri ylivalta, mutta meillä on velvoite suojella kansalaisia – Kyberrikollisuus on räjähtämässä, meillä on terroristi, ongelma ja väärennettyjä lääkkeitä markkinoilla entistä enemmän. Joten meidän kaikkien pitäisi, jokaisen valtion pitäisi valvoa tiedon, tietojen liikkumista ja se, mistä ne ovat peräisin. Niin, ja moni on vastustanut eurooppalaisen pilven rakantamista. Minä halusin vedota et, siihen, että kiinnitettäisiin huomiota kansalaisiin ja heidän oikeuksiin, eikä välttämättä tiedonkulun vapauteen. Kyllä valtiolla pitäisi olla oikeus kontrolloida niitä tietoja, joita sen läpi kulkee. Kiitos. Minä voisin myös esittää kysymyksen suosituksissanne Tästä ehkä puuttuu kuluttajasuoja. Jos on kysymys esimerkiksi rajat ylittävästä kaupasta, niin silloin kuluttajasuoja olisi huomioitava samalla tavalla kuin me huomioimme sen EU-ssa eh, e sisämarkkinoilla. Joten miksi sitä ei ole mukana? Toisekseen liittyen äh, meidän äh, puolustusintresseihimme? Eikö pitäisi tässä keskittyä tällaiseen nettineutraalisuuteen ja siihen, että ei olisi mitään rajoituksia, lisärajoituksia eurooppalaisille palveluntarjoajille? Thank you very much for this, uh... Kiitos äh, näistä hyvin mielenkiintoisista ja tärkeistä kysymyksistä. Yritän vastata kaikkiin. Ensinnäkin mitä tulee VTOhon. VTO laillisesti ottaen tarjoaa monia keinoja käsitellä digitaalisia kauppakysymyksiä. Asia on vain se, että tähän mennessä ei ole ollut oikeastaan poliittista halukkuutta käsitellä tarpeeksi näitä asioita ja miettiä, miten päästä eteenpäin. Monet näistä vanhoista asioista, jotka tulevat VTOn vanhasta e-kauppaohjelmasta, ovat oikeastaan estäneet tai pysäyttäneet osapuolten halukkuuden mennä eteenpäin. Monet puhuvat vielä palveluiden äh, klassifioinnista ja niin edelleen. Toki nämä asiat ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin uuden lainsäädännön myötä ja sitä kautta ottaa esiin näitä hyvin tärkeitä ajankohtaisia asioita. On keinoja, joilla me voimme tämän tehdä. EU ehdotti tätä hyvin mielenkiintoista asiaa, joka liittyy sähköiseen allekirjoitukseen, mutta tämä kynnys on aika matala. Tämä ei ole välttämättä mikään sitoumus tärkeissä asioissa. Minusta EU voisi todellakin mennä eteenpäin ja rakentamalla vuoden 2011 EU-USA-sopimukselle sähköisestä kaupasta. Ja se, miten tämä voidaan tehdä, no, keinoja on monia. Se voidaan tehdä horisontaalisten sitoumusten kautta, GATin kautta. Voidaan käyttää myös tätä viiteasiakirjaa ja artikla 18, jossa sanotaan, että voi olla monen, puoli, monen osapuolen välinen sopimus, sopimus joka on sitova ainoastaan allekirjoittajille, mutta se voi olla myös avoin niin, että muut voivat olla siinä mukana. Ja että saataisiin eh, enemmän VTOn jäseniä mukaan niin, että voitaisiin käsitellä näitä digitaalisen kaupan asioita. Ja mitä tulee sitten teollis- ja tekijänoikeuksiin, tässä olen hieman jakautunut itsekin. Minun en tässä nyt oikeastaan ota kantaa enkä asetu kumpaakaan leiriin. Minä olen itse suhtautunut hieman kriittisesti vapaakauppasopimuksessa niihin, jotka vaativat todella korkeita standardeja myös digitaaliselle tekijänoikeuksille, jotka saattaa mennä liian pitkälle. Mitä tulee nyt sitten teollisen tekijänoikeuksiin kaupan hallinnassa ja siinä, miten tätä hallinnoidaan. En näe tässä niinkään paljon ongelmaa, koska USA tekee suurin piirtein samaa kuin EU, joten samalla linjoilla ollaan. Digitaalinen tekijänoikeus on tärkeä osa myös ja internet-palveluntarjoajien vastuu tulee olemaan tässä suuri ja täytyy huolehtia siitä, että ne oikeudet, mitä annetaan kustantajille teollisen tekijän oikeuksien alalla, miten se hoidetaan. No, tämä on vielä auki. Sitten mitä tulee tietosuojaan ja yksityisyyteen, olen aika luottavainen siitä, että tämä Brysselin vaikutus tietosuojan korkean tason toimii. Joten on merkkejä siitä, että USAssakin, vaikkakaan laillinen puitteisto ei muutu, niin monet yritykset, jotka toimivat digitaalisilla markkinoilla, haluavat luonnollisesti olla myös läsnä EU-markkinoilla. Ne ovat nyt jo muuttaneet asioita omissa sisäisissä keinoissaan, millä tavalla suojella tietoja. Joten minä kuitenkin luonnollisesti puhuisin sen puolesta, että laillisesti sidottaisiin ja määriteltäisiin tietosuojan korkea taso esiin sillä tavalla, että tehtäisiin korkean tason päätöksiä, mutta katsottaisiin esimerkiksi komission kanssa, mutta että katsottaisiin myös millä tavalla standardisuojelu voidaan ottaa mukaan. On ollut tiettyjä ehdotuksia jonkinnäköisestä yleissopimuksesta, tiedon statuksesta, joka kuulostaa nyt hieman eksoottiselta, mutta nämä ovat asioita, jotka voidaan ottaa huomioon. Ja nyt otan taas tämän yliopistohattuni päähän. Ehkäpä näkemykseni on voidaan nähdä hieman aggressiivisena tietyissä asioissa. Se ei todellakaan ollut tarkoitukseni, kun tätä laadin. Olen samaa mieltä, että on hyviä syitä suojella tietoja ja myös äh, lokalisoida tietoja. Mutta se, sillä täytyisi tehdä ero tietosuojaprotektionismin ja tietosuojan välillä. Ja jos puhutaan äh, lailliselta pohjalta, niin tämä voidaan tehdä tietyin poikkeuksin, niin että on tietyt, äh, tiettyihin tarkoituksiin tehdyt äh, poikkeukset tai yleisesti muotoilut poikkeukset, kuten esimerkiksi artiklassa 14, joka on ehkäpä hieman liian rajoittava. Mutta se, mikä on mielenkiintoista TPPssä, niin siellä on tällainen kokeilu, jossa on tällainen poikkeus, joka antaisi mahdollisuuden kieltää esimerkiksi paikallistamistoimenpiteet, mutta näistä syistä, perusteluista poikkeuksille ei ole mitään listaa vielä. Mutta tässä nähdään kuitenkin tämä retoriikka, mikä näiden sopimusten taustalla on. Ja tässä EU voisi todellakin ottaa askeleen eteenpäin. Toki on sopimuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä ja näissä sopimuksissa on tärkeää tehdä, saada aikaan hyvä tasapaino kansalaisten tietoturvan, tietosuojan ja kansallisten intressien välillä. Mutta taloudellisesti katsoen tässä on kuitenkin kysymys todella suurista asioista. Tässä on kysymys markkinoille pääsystä, tässä on kysymys Euroopan unionin kannasta ja asemasta näillä markkinoilla kilpailukykyisenä ja innovatiivisena voimana. Joten tässä täytyy tehdä vaikeitakin päätöksiä. Olen samaa mieltä siitä, että kuluttajasuoja puuttuu ja lisään tämän, koska kuluttajien luottamus on keskeistä digitaalisten kauppamarkkinoiden toimivuudelle. Ja tässä Euroopan unioni voi ottaa tavalla, siirtää eteenpäin sen, mitä se ö, omilla markkinoillaan tekee mukaan ö, ulkokauppaan. Nettineutraalisuus, sen mainitsin ohimennen, se on mielestäni erittäin tärkeää TPPssä äh, nettineutraalisuuden standardit on muotoiltu hyvin äh, epämääräisesti ja olisi erittäin hyvä, jos näitä sääntöjä voitaisiin vahvistaa ja EU voisi toimia tässä esimerkkinä. Kiitos. Thanks a lot. Uh, Kiitoksia. Todella hedelmällinen esittely. Okei, aloitan ja keskustelu nyt siirrytään seuraavaan kohtaan, joka on EU-reaktio tähän haasteeseen, eli miten, millainen digitaalinen kauppastrategia voisi olla. Ja annan Maritse Skakelle heti puheenvuoron. Niin, tämä ei ole mikään reaktio, vaan aloite, puheenjohtaja. Ja se kertoo tämän aiheen merkityksestä. Ehkäpä Puheenjohtaja voi meillä selventää vielä tämän tutkimuksen alkuperää. Sillä on aika mielenkiintoista, että minä puhun nyt miltei näistä samoista aiheista, jotka kaikki jo käsiteltiin. Miten tämä, tätä tutkimusta oikein, mistä se syntyi? Mistä siihen tuli aloite? No, voidaan asiaan palata myöhemminkin, että voidaan katsoa, katsoa näitä menettelyitä, mutta kiinnostaa siis. Tavoitteena on kertoa kaikille, että missä nyt ollaan menossa, mietinnössä, joka koskee eurooppalaista digitaalisen kaupan strategiaa. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana 186 tarkistuksen luomisessa Imko Liben ja Itren äh, panoksista myös, että on saatu hyvä kanta parlamentille. Karkeasti puhuen kolme pilaria, jotka tässä ovat yksi digitaaliset hyödykkeet kolmansien maiden markkinoille ja päästään eroon uusista digitaalisen kaupan esteistä. Kaksi, varmistetaan sen, että säännöt luovat konkreettisia etuja kuluttajille ja kolmanneksi viedään eteenpäin sitä, että kunnioitetaan digitaalisia oikeuksia mukaan lukien kauppasopimukset olivat ehdotuksia, jotka suurin osa kollegoista hyväksyi. Muutama aihe tuli esille myös näistä tarkistuksista, joita ehdotettiin. Kompromissi on näin ollen esitetty ja odottelen varjoesittelijäkokousta pidettäväksi. Otan esille muutaman ydinkysymyksen, jotka löytyivät tarkistuksista. Jotkut tarkistusryhmät keskittyvät oikeudenmukaiseen kilpailuun, joka yleisesti ottaen on tärkeää, mutta se on myös avainasemassa, kun torjutaan uutta protektionismin muutoa digitaalisessa hallinnossa. Viedään eteenpäin kuluttajan valinnan mahdollisuuksia ja estetään markkinadominanssin syntymistä. Sitten valtavat ja kustannuksia tuovat prosessit, jotka ovat haasteena kaikille digitaalisissa talouksissa, varsinkin kun puhutaan sähköisen kaupankäynnin asiayhteydestä. Ja näin moni tarkistuksista heijasteli tätä kehitystä. Ja digitaalisen kaupankäynnin tavoitteena on myös se, että se kuroo umpeen tämän digitaalisen kuilun ja samoin kuten keskusteltiin ähm, verkkoneutraaliudesta tässä yhteydessä, niin ollaan yhtä mieltä siitä, että investoinnit, jotka kohdistuvat digitaaliseen infrastruktuuriin, ne tulisi laittaa kokemaan rintan rinnan verkkoneutraaliuden merkityksen kanssa. Eli kaikilla on oikeus päästä kaikkeen internetiin kaiken aikaa. Monet tarkistukset keskittyivät myös digitaalisen kaupan vaikutuksiin pk-yrityksiin, koska nämä ovat kasvun moottori, ei pelkästään mustataloudessa, vaan myös digitaalisessa taloudessa. Ja lopuksi sitten tarkistuksia, jotka keskittyivät digitalisoinnin ja työpaikkakysymyksiin, tärkeä aihe, joka menee pidemmälle kuin tämä mietintö. Voitaisiinko tällä olla hiljaa, koska ei oikein pysty keskittymään. Heidi häiritsee kyllä aika paljon, koska tämä huoneen akustiikka on niin voimakasta. Toinen aihe. Varsinkin sitten tämän, näiden uutisten jälkeen tällä viikolla, kun olemme saaneet kuulla, mitä teknologiayritykset tekevät, kun ne piilottelevat tulojaan paratiisipapereiden paljastukset siis, katsomme niitä kompromisseja, jotka liittyvät verokiertoon ja voiton siirtoon. No, kaikki eivät tietysti ole olleet samaa mieltä kaikesta niin kuin aina, joten joitakin erimielisyyksiä täytyy vielä siloa, varsinkin kun katsotaan sitä, mikä on teollisten tekijänoikeuksien oikea taso, täytäntöönpano, suojelu ja mikä rooli kauppasopimuksilla on – Tämä on tietysti myös tuulahdus menneisyydestä, kun mietitään sitä, mitä Aktassa puhuttiin, jossa myös konkreettisten tuotteiden ja digitaalisten tuotteiden välineet erot johtivat useisiin kiihtyneisiinkin keskusteluihin. Ja tuolla keskusteltiin myös lääkkeiden saannista. Nyt meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on selkeä jako sen suhteen, mitkä ovat oikeita menettelyitä tavaroiden suhteen ja sitten digitaalisen sisällön suhteen niin, että mitään epätoivottuja seurauksia ei synny. Toivottavasti tässä kuitenkin onnistutaan edistymään. Toinen asia, jossa ei ole sataprosenttista kattavuutta tai ihmisryhmiä, jotka ovat samaa mieltä, on se, että miten viedään eteenpäin on vastuukysymyksiin liittyvät suojat. Jotkut jäsenet ovat huolissaan siitä, että Google ja Facebook saavat äh, ansaitsematonta suojaa, mutta ehdottomasti tällainen kaltainen suoja vaikuttaa myös voimakkaasti ilmaisun vapaudelle. Eli se on tärkeää, että käymme keskustelua varjoesittelyjen kanssa näistä kysymyksistä. Nämä ovat siis sellaisia, jotka voidaan näin tehdä. Viimeinen kohta, joka on erittäin tärkeä, joka koskee EU-strategiaa digitaalisessa kaupankäynnissä – ja se koskee rajojen ylittävää datasiirtoa. Useat tarkistukset keskittyivät käsittelemään näitä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että meidän täytyy kehitellä kanta siihen, millä tavalla EU tulisi puuttua digitaaliseen protektionismiin ja siihen liittyviin aiheisiin. Mutta kysymys siitä, että miten kauppasopimuksia käytetään tässä ja millä tavalla voidaan parhaiten suojata EU-lainsäädäntöä – suhteessa henkilötietosuojaan ja yksityisyyden suojaan. Täytyy etsiä oikea sanamuoto, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että datavirta on tärkeä ja ihmisten oikeudet internetympäristössä ovat aivan yhtä tärkeitä eikä niitä tule kyseenalaistaa kauppasopimuksissa. Odottelen siis saavani tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saamme sellaisen mietin aikaiseksi, jota voivat monet tukea. Ja toivottavasti voidaan 23.11. äänestää valiokunnassa niin, että välitämme voimakkaan viestin Euroopan komissiolle siitä, että nyt on korkea aika saada aikaiseksi EU-strategia ja toimintasuunnitelma, jotta voidaan puuttua useisiin kohtiin, jotka tässäkin tutkimuksessa tulivat esille. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kyllä, näin on. Varjoesittelijät EPP. Winkler ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja kollegat, kiitos äh, esittelijä Vivian Redingin kollegani ehdotukset. No, minä luen ne nyt. Maailman digitalisoitumassa on tärkeää, että on luottamusta ja tasavertainen pelikenttä. Se on asia, joka vaikuttaa valiokunnan jäsenten kesken selviltä. Vivian Redding haluaa kiinnittää esittelijän huomion muutaman tarkistukseen koskien neljä asiaa. Ne ovat prioriteetteja EPPlle. Kuluttajan oikeudet, vaikka tässä mennään oikean suuntaan, niin olisi tärkeää, että olisi vielä konkreettisempia asioita, nettineutraalius, roaming ja blokkaus muiden muassa. Sitten teolliset tekijänoikeudet, ne ovat tärkeässä roolissa tietoyhteiskunnassa, niin vapakauppasopimuksissa olisi hyvä puhua tästä VTO ja muiden voimakkaiden sopimusten, kuten SETAn kautta. EU-lainsäädäntö toteaa, että passiivisten foorumeiden kohdalle ei ole suoritettava valvontaa, mutta tämä olisi kuitenkin tämän, tämän, tämän mietinnön soveltamisalan ulkopuolelle, koska se ei kuulu Intan toimivaltaan. Tietosuoja ja tietovirrat, eh, niin olimme sitä mieltä, että Eurooppa tarvitsee molempia ja vapaakauppasopimuksissa pitäisi olla keino suojella tietosuojaa ja samalla vältellä dataprotektionismia. EPP, ST, vihreät ja lausuntoantavat valikoneet Libe muun muassa nostavat esiin, että henkilötietojen suojassa ei mennä GATS 14 pidemmälle. EU tulisi vahvasti mukana muokkaamassa globalisaatiota ja digitalisaatiota, jotka ovat kasvun moottoreita, mutta ne ovat myös suuria huolenaiheuttajia. Komission pitäisi puuttua myös siihen, miten yritykset kohtaavat suuria esteitä ja mitkä ovat ne legitiimit huolet, joita kansalaisillamme on. Kiitos. Klar, and for the SND it's Caroline Gassmann-Heinz. Danke, Herr Vorsitzender. Danke an die Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esitellen näistä kompromisseista, joita olemme saaneet tähän mennessä. Ne menevät oikeaan suuntaan. Toki meillä on vielä muitakin tarkistuksia, joita haluamme lävitse. Kuten me tiedämme, digitaalinen kauppa luo mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Ja sen vuoksi on luonnollisesti tärkeää, että tehdään, ryhdytään toimenpiteisiin, jotta voidaan välttää negatiivisia kehityskulkuja, mutta että samanaikaisesti saadaan aikaan uusia kehityskulkuja. Puhun tässä digitaalista kuilusta myös. On tärkeää, että me saamme sen ylitettyä. Ja siihen liittyy tiettyjä vaatimuksia, jotka on onneksi nyt otettu näihin kompromisseihin. Mutta tästä digitaalisesta kuilusta haluaisin sanoa, että se ei koske ainoastaan kehitysmaita, vaan myös kehittyneissä maissa on tämä kuilu ja se täytyy näkyä näissä kompromisseissa. Sitten meillä on ehdotus tästä sovittelijasta, jota täytyy tässä hieman työstää ja sitten voimme puhua siitä. Ja Yksi tärkeä asia meille tarkistuksissamme olivat PK-yritykset, myös mikroyritykset ja startupit. Ne ovat oikeastaan myös äh, hieman heikommassa asemassa markkinoilla ja sitä me emme halua. Kaikilla pitää olla reilua kilpailua ja sen vuoksi täytyy olla toteutettavissa olevat säännöt. Ja meidän ehdotuksemme oikeastaan nyt otettiin kompromisseihin ja sitä kautta ihan ok. Mitä tulee sitten verotukseen, edustaja Schaakeseen jo mainitsi, tämä on hyvin tärkeä asia. Ja meidän vaatimuksemme on luonnollisesti se, että verotus suoritetaan siellä, missä voitot on saatu. Sinne maksetaan myös verot. Tämä puuttuu kompromisseista. Ja haluaisin viitata tässä Paradise-papereihin. Me tiedämme, miten tärkeä tämä aihe on, ja meidän täytyy nyt ottaa tämä vahvemmin huomioon. Ja sen vuoksi meille olisi hyvin tärkeää, että verotusta ei oteta johdatosan kappaleeseen, vaan ihan omaan lukuunsa. Ja sen lisäksi haluaisimme oman lausekkeen vastuullisesta kaupasta verotuksen alalla, mutta ikävä kyllä emme saaneet tähän enemmistöä. Tietosuojasta haluaisin vielä sanoa, että kaikille meille on täysin selvää, että tietosuoja on tärkeää ja siitä ei voida neuvotella, me tarvitsemme reilua eh, järjestelmää, tasapainoa tiedon eh, ja eh, tiedon saamisen ja Euroopan unionin korkean tietosuojastandardin välillä. Muita aiheita, joita ei ole löydettävissä kompromisseista, ovat naisten aseman vahvistaminen digitaalisessa taloudessa, mutta myös työmarkkinoiden muuttuminen ja sen vaikutukset työllisyyteen. Me myös kuluttajasuoja on meille tärkeä, sitäkään ei ole huomioon tarpeeksi. Samoin kuin kehitysmaiden tukeminen digitaalisessa kaupassa. Meidän ryhmällemme on tärkeää myös se, että nämä tietosuoja-asiat eivät kuuluisi tähän ICSään, me puhuimme tästä äh, ja tulemme jatkamaan sitä ja odotan mielenkiinnolla äh, yhteistyötä. Kiitos. Dankeschön. Ähm, Helmut Scholz is not here. Emma. Kiitoksia. Helmut Scholz ei ole paikalla. Ai, jäävä. mutta te olette. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on muutama sana sanottavana Emma McClarkinin nimissä, joka haluaa kiittää esittelijää ja kollegoita tehdystä työstä. Ja varmasti ollaan laajasti samaa mieltä, että digitaalinen toiminta on avainasemassa, kun pyritään luomaan työpaikkoja samanaikaiseksi kasvua ja innovointeja tulevaisuudessa. Me ryhmänä kannatamme siitä syystä tätä ja meillä on myönteinen asia siihen, että pyritään poistamaan esteitä tietojen vapaata liikkumiselta yli äh, rajojen. Sitten kolme kohtaa. Ensinnäkin teollisten tekijänoikeuksien suoja. Meidän mielestämme kauppapolitiikalla on tässä suhteessa tehtävänsä, jos haluamme rohkaista nimittäin eurooppalaisia innovoijia tuomaan tuotteensa markkinoille. Meidän täytyy tarjota heille myös ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö. Toiseksi PK-yrityksistä. Mehän tiedämme, että digitaalinen kauppa on niin yhä tärkeämpää PK-yrityksille. Olemme samaa mieltä myös esittelijä ja muiden kollegoiden kanssa, jotka ovat esittäneet joitakin tarkistuksia, joilla viitataan näiden yritysten erityistarpeisiin. Ja olemme käsitelleet myös toimenpiteitä, joiden avulla helpotetaan tullimenettelyitä sekä yritysten että kuluttajien edun nimissä. Kolmanneksi Ja sitten nämä vastuukysymykset, niissä tulee katsoa sitä sisältöä. Jos pelataan jatkuvasti oikeudenkäyntejä, niin se ehdottomasti vähentäisi kasvua tällä alalla. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että meidän mielestä on tärkeää, että säännöksiä sovelletaan internetympäristössä sähköisen kaupan direktiivin säännösten mukaisesti, joiden avulla viedään eteenpäin näitä kysymyksiä. Ja Lopuksi EU-säännöstö on monimutkainen ala ja dynaaminen sellainen. Siitä syystä uskomme, että meidän ei tule nyt kiveen hakata mitään säännöksiä, jotka estäisivät edistymisen tulevaisuudessa. Uskomme myös, että meillä on erittäin hyvä pohja, joiden avulla voidaan saavuttaa erittäin myönteinen lopputulos. Siinä kaikki Emma McClarkinin suulla meidän varjoesittelijämme nimissä. Puheenjohtaja, kiitoksia Saradil. Heidi Hautala Vihreistä. Very much. Um... Kiitos paljon. Kiitokset esittelijälle kompromisseista. Haluaisin nyt puhua muutamasta aiheesta. Tämä yleinen konsensus, joka täällä mainittiin koskien tietosuojaa, niin haluaisin, että harkitsette vielä kompromissianne 13 sikäli, että katsoisitte sanamuotoa tässä yhteisessä tarkistuksessa, jonka Reding Lange ja kumppanit jättivät. Siinä sanotaan, että providing that this provision is, ja niin edelleen. Restriction on trade. If we look at, uh, what the... Ja jos Katsotaan, mitä tässä sanotaan tässä yhteisessä tarkistuksessa. Tässä on tämä ainoa ehto, jonka mukaan tätä ei pitäisi käyttää, niin ei pitäisi rajoittaa yksityistä. No, pitäisi tietovirtoja rajoitella yksityisen suojan nojalla. Lisäksi on muutamia lisäyksiä, jotka olisivat tärkeitä kompromississa 11. Nämä tuodaan esiin. Tämä viimeinen kohta, kompromissia 10, tulisi kenties poistaa. Recalls that. Tässä muistan, että tässä ei voida antaa takeita sille, että ei henkilökohtaisia tietoja siirretään. Tässä minun sanottavani tietosuoja-asioista ja sitten minä haluaisin vielä katsoa tätä tekstiä läpi sikäli, että mietitään tekijänoikeusdirektiiviä siten, ettei tässä puututa sellaisiin asioihin, joihin on parempi puuttua tietosuojadirektiivin avulla. Ja viimeinen kommentti, olen yhtä mieltä tästä muotoilusta liittyen tulojen siirtämiseen ja veroasioihin. Ja mielestäni SD on hyvin argumentoinut, miksi tämän pitäisi olla pikemminkin kappale, eikä ainoastaan johdantason kappale. Uh, then for... Kiitoksia. Sitten komission. Niin, missä edustaja Kiina? Olkaa hyvä. Thank you, uh, chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Sallin, että niin sanon muutaman sanan sen tästä mietinnöstä, josta puhumme, mutta sitten palaan muutamiin asioihin, joita esitettiin aikaisemmassa keskustelussa. Ensinnäkin Komissio pitää hyvänä Euroopan parlamentin sitoumusta digitaaliseen kaupan asioihin ja varsinkin ajatellen näitä tulevia mietintöjä, joita tehdään digitaalisesta kauppastrategiasta. Olemme puhuneet, te olette puhuneet tästä kahdesti jo Intassa ja silloin me olemme antaneet jo jotain alustavia kommentteja ja mainitsimme tukemme tälle työlle ja odotamme mielenkiinnolla keskustelua mietinnön lopullisesta versiosta, kunhan se hyväksytään äänestyksissä. Sitten palaan tuohon aikaisempaan keskusteluun ihan nopeasti. Se oli muutama asia, jonka haluaisin sanoa. Ehkäpä me voisimme tarjoutua, tai mitä haluaisin painottaa, että kun on tällainen Euroopan parlamentin tutkimus, niin pyytäisin, että parlamentin äh, tutkimusosasto ottaisi yhteyttä myös komissioon, niin että saadaan asiat oikein hoidettua. Ja, ja Roibyri, vaikkakin tämä kertomus on jo laadittu, niin voitte yhä ottaa meihin yhteyttä. Ensinnäkin yksi asia, jota haluan tasapainottaa, on se, että tämä kertomus tai raportti ja sen esittely antoi kuvan, että TPP ja USA lähestymistapa oli benchmark ja se lähestymistapa ja tämä oli kaikkein kunnianhimoisin lähestymistapa mitä, ja asia, mitä on ollut ylipäätään neuvottelupöydällä. Jos olisi katsonut esimerkiksi sopimusta, jonka EU juuri äh, solmi Japanin kanssa, tai ehdotusta, joka on äh, tehty digitaaliseksi kauppaluvuksi Meksikon kanssa tai Indonesian kanssa, niin siitä olisi voinut nähdä, että tilanne on paljon vivahdekkaampi. Eli me menemme huomattavasti pidemmälle kuin mitä tehdään TPP-maissa, mitä tulee esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen, elektronisen esimerkiksi kuluttajasuojaan, miten estää spämmäystä ja niin edelleen. Me olemme kovin kunnianhimoisia tässä. On totta, että tieto virrassa komissio tarvitsee aikaa. Mietinnön tai tämän raportin kolmas suositus, joka esiteltiin myös tässä laatia, tämän raportin laatia asetti tämän haasteen ihan oikein, että se täytyy tehdä tietosuojan ja tietoprotektionismin välille. Me tarvitsemme keinot kauppasopimuksiin tästä, kun useimmitähän kuitenkin piru piilee yksityiskohdissa. Ja yksi asia, joka jäi kuitenkin pois tästä raportista, on asia, mitä on painotettu komission strategiassa, jossa on kysymys henkilökohtaisen äh, tietosuojan suojeleminen globalisoituneessa maailmassa. Tässä komission strategiassa pyritään tällaiseen lähestymistapaan, jossa tehdään sopimuksia avaintoimijoiden kanssa, mutta tätä komission sopimusta ei mainita. Ja me seuraamme tässä tavallaan rinnalla, mutta tällaiset päätökset Tällaiset päätökset voivat helpottaa näitä kauppasopimuksia. Joten me käytämme tällaista monitahoista, monikanavaista lähestymistapaa, mutta sen sijaan, että seuraisimme VTOn reittiä, joka ei näytä niinkään hyvältä tänä päivänä, on enemmän tällainen vanhanaikainen, niin me yritämme käyttää muitakin kanavia, ei vain ei ainoastaan kauppakanavia, vaan myös päätöstä tietosuojan tason riittävyydestä. Heard uh, your words. No niin, kyllä nyt kaikki ovat varmasti kuulleet sananne. Mutta kun puhutaan Meksikosta ja Japanista, niin voisitteko esittää meille, mitkä ovat teidän ehdotuksenne tässä luvussa? Muutenhan kukaan ei tiedä, mitä te todella olette ehdottaneet. Edustaja Kiinan, olkaa hyvä. The Mrs. Malmström very clear indication. Malmströmin äh, viestin ja meidän linjauksen kanssa äh, linjassa me te, laitamme ehdotuksemme verkkoon. Kiitos. everybody has No niin, kaikilla on sitten mahdollisuus katsoa asiaa internetistä. Maritsi vielä sitten lopuksi. Kiitoksia. No, varjoesittelijöiltä olen kuullut hyvin siitä, mitkä ovat heidän prioriteettinsa. Sen jälkeen kun jaoin nämä kompromissiehdotukset ja jään odottelemaan innokkaasti keskustelua niistä sitten, kun meillä on siihen mahdollisuus. Muutama tärkeä kohta lopuksi. Minusta meidän täytyy katsoa sitä vielä, mikä on tässä soveltuvuusala kuuluvaa ja mikä ei. Monet varjostajat ovat ehdottaneet, että rajaisimme tiukasti tai että kaikki ei välttämättä kuulu suoraan soveltamisalaan, mutta tietysti on selkeä yhteys EU-tietosuojaa äh, tekijänoikeus- ja copyright-säännöksissä, verkkoneutraaliudessa ja tavoitteissamme heijasta niitä ulospäin, mukaan lukien kauppasopimukset. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tai minä ainakin olisin viimeinen ehdottamaan sitä, että kauppasopimukset ovat oikea alusta EU-lainsäädännön muuttamiselle. Näin ei ole. Siitä huolimatta minusta meidän tulisi hyvin kunnianhimoisesti pyrkiä kartoittamaan se, mitä korkeita standardeja meillä on EU:ssa ja miten tästä tulee digitaalisen kauppastrategian osia, osio monenvälisesti, kahdenvälisesti ja yleisesti ottaen. Sillä tavalla haluaisin siis lähestyä näitä kysymyksiä. Uskon myös, että meillä on kiireellinen kysymys nyt esillä ja meidän täytyy katsoa maailman muuta kehitystä. Eilen New York Timesissa ilmoittui hyvä artikkeli, joka koski Kiinan tavoitteita maailmanlaajuisiksi kauppasäännöksi. Älkää me olko naiveja. Sama koskee myös muita maailmankolkkia. Jos me päädymme tilanteeseen, jossa joudumme vain nielemään muiden tekemät säännöt sen sijaan, että itse niitä säätelisimme, vain siitä syystä, että täällä olemme itse, itsemme vihollinen ja ammumme itsemme nilkkaan, niin se ei ole hyvä asia. Ehdottaisinkin siitä syystä, että Meillä täytyy olla käsitys siitä, miksi tätä työtä tarvitaan nyt ja missä kilpailijamme ovat, kun puhutaan periaatteista ja hallinnosta ja mihin ollaan menossa. Se varmasti myös valaisisi tätä sisältöä, jonka puitteissa toimitaan. Ja pyytäisinkin, että varjoesittelijätkin tämän sisällön arvostaisivat. Kiitoksia kovasti. Ja kuten Maritio Skake mainitsi, 23.11. siis äänestys. Näin, kohta 12 viety päätökseen ja siirrytään kohtaan 13. Ulkoisen valiokunta on tuottanut kaksi kertomusta kahdesta oleellisesta kilpakumppanista. Yksi niistä on Kiina, toinen Yhdysvallat. Ulkoisen valiokunnan kanssa sovimme siitä, että tuotamme tähän mietintöön tämän kauppaosion. Tämä pohjautuu artiklan 54 toimintaohjeessamme niin, että me vastaamme omasta osastamme ja AFET ei kykene muuttamaan kantaamme. Ja tämä mielestäni on tärkeä sopimus. Ja ensimmäinen näistä kahdesta mietinnöstä koskee Kiinaa ja EUn suhteita. Ja tässä tapauksessa siis tietysti kauppa suhteita. Winkla on meidän pääesittelijämme, pysyvä esittelijämme, anna hänelle puheenvuoron. Very much, uh, dear colleagues, I don't think we can over... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, emme voi sanoa kuinka tärkeää EUn kauppa Kiinan kanssa on. Se on toisiksi suurin kauppakumppani heti Yhdysvaltojen jälkeen. Ja EU on Kiinan suurin kauppakumppani. Se on toiseksi suurin vientimarkkinamme ja suurin tuontimarkkinamme miljardin euron arvosta kauppaa päivittäin. Tämä tuo vaurautta Euroopan unioniin ja vaurautta ja mahdollisuuksia toimijoille Kiinassa. Komissio arvioi, että yksi miljardi käytyä kauppaa vastaa 15 000 työpaikkaa. Eli kaupankäyntimme Kiinan kanssa liittyy 2,5 miljoonaa työpaikkaa. Tähän liittyy myös ongelmia. se ei ole riittävä mittari kaupankäynnin onnistumisellemme, mutta vaje Kiinan kanssa on usein huolenaiheena. Vientimme varsinkin tavaravienti ei enää kasva Kiinaan ja tuonti Kiinasta on kasvanut nopeammin. Tavara vienti takkua, mutta palveluita meidän hyvin. Tämä on tullut erittäin hyvinvointi Euroopan unioniin kuin myös Kiinaan. On kuitenkin useita huolestuttavia merkkejä. Omassa kannanotossaan yrityksemme Kiinassa nostivat esiin suuria huolenaiheita, joihin on puututtava. EU-yritykset muun muassa eivät koe, että he saavat yhtä suotuisan kohtelun verrattuna kiinalaisiin yrityksiin. Suoraan sijoitukset äh, Suoritulomaiset sijoitukset Kiinan ovat vähentyneet ja Kiinan sijoitukset Euroopan ovat kasvaneet. Selkeät oikeudelliset puitteet meidän kahdenvälisille investoinnille on edelleen tekeillä. Suora ulkomainen sijoitusneuvottelut ovat alkaneet jo vuosi sitten, mutta tässä on erittäin hitaasti edistytty markkinoille pääsy ja yhtäläinen kohtelu tulisi olla korkealla neuvottelujen esityslistalla. EU on avoin ja kiinalaiset yritykset eivät kärsi investointien sitä markkinoille pääsyn suhteen samanlaisia ongelmia Euroopassa kuin eurooppalaiset yritykset kohtavat Kiinassa. Kiinalaiset investoinnit EU-hun kasvavat alati. On tärkeää, että kilpailu perustuu reiluihin sääntöihin investointeja tarvitaan niin Kiinassa kuin Euroopassa. Kiinan ylikapasiteetti monilla eri sektorilla kuin yli kunnianhimoinen Made in China 2025 hanke herättää eri tavalla kysymyksiä. Kuinka yrityksemme voivat vastata tuleviin haasteisiin? Minulla on hieman epäilyksiä sen suhteen. On tärkeää, että meidän yrityksetkin pystyvät toimimaan Kiinan markkinoilla ja globaalilla, globaaleilla markkinoilla kunnollisesti. On tärkeää, että investoinnit, jotka vaikuttavat tärkeisiin aloihin, turvallisuuteen ja infrastruktuureihin, suodatetaan kunnolla. Investoinnit ovat erityisen tärkeät työpaikoille ja kasvulle ja myös Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta. tärkeää, että nämä eri mahdollisuudet valistetaan käyttöön, mutta vaikka tämä erittäin suuri hanke toisi paljon hyvää, niin tässä on liikaa epäselvyyksiä ja erittäin paljon töitä vielä edessä. Ei ole vielä selvää, kuinka Euroopan yritykset sijoittavat tähän hankkeeseen Kestävän kehityksen tavoitteet ja paikalliset ja kansainväliset hankintasäännöt ovat sellaisia, että niitä tulisi kunnioittaa. Teolliset tekijänoikeudet kulkevat käsi kädessä markkinoille pääsyn suhteen. Teolliset tekijänoikeuslainsäädännön täytäntöönpano osoittaa ne tärkeimmät toimenpiteet, jotka Kiinan viranomaiset voivat ottaa käyttöön, jotta voidaan luoda reilun kilpailun ilmapiirin, jotta voidaan parantaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Vaikka omat ähm, oikeasti oikeusistunnot äh, on perustettu, niin Kiina kiinnittää asiaan yhä vähemmän huomiota. Tämä on haitaksi yrityksellemme ja tämä tarkoittaa sitä, että yritykset eivät pääse kokonaisvaltaisesti mukaan Kiinan talouteen. Kiinan viranomaiset valmistavat myös muita tärkeitä toimenpiteitä, jotka toim- vaikuttavat liiketoimintaympäristöön. Sosiaalikrediitit ovat osana tätä tässä halutaan muun muassa seurata yritysten käytöstä. Tämän tyyppiset käytännöt tulisi arvioida, koska ne saattavat tuoda merkittäviä ristiriitoja liittyen yritystemme ja yksilöidemme tietosuojaan. Kyberturvallisuuslainsäädäntö, joka astui voimaan tämän vuoden alussa, on esimerkki niistä sääntelyesteistä, jotka aiheuttavat ongelmia niin kiinalaisille kuin ulkomaalaisille yrityksille. Toisaalta positiiviselta kantilta Kiina on osoittanut suurta sitoumusta kansainväliseen yhteistyöhön yleisesti ottaen vapaakauppa, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ovat sellaisia, johon Kiina on sitouttanut, vaikka muut suuret pellorit saattavat toimia protektionistisesti. On katsottu miten Kiina pääsee paremmin mukaan päätöksentekoprosessiin ja on selvää, että Kiina on globaali toimija, mutta me tarvitsemme sääntöihin perustuvan yhteistyön siten, että perusoikeuksia ja periaatteita kunnioitetaan. Monivälinen yhteistyö VTOssa kohtaa useita haasteita. Tällä hetkellä olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan unionin olisi jatkettava ponnistelujaan siten, että se toimii multilateraalilla tavalla ja että toimitaan yhtäläisellä pelikentällä, jossa sääntöjä noudatetaan. Kiina on noussut esiin eränä tärkeimpänä maailmantalouden ja kaupan toimijana, ja sitä tulisi sellaisena kohdella siten, että sen kanssa tehdään yhteistyötä ja yhdessä tuetaan oikeusvaltioperiaatetta ja yhdenvertaista perjentää. Meidän kaupankäyntisuhteessa tulee myös olemaan ongelmia niin kauppasuhteet tarvitsevat erittäin paljon mahdollisuuksia Euroopan unionille ja Kiinalle. Meidän tulee meidän johdonmukaisesti, rakentavasti ongelmien ratkaisussa ja meidän pitäisi jatkaa positiivisella sävyllä eteenpäin. Thanks a lot, Mr. Winkler, for this comprehensive overview. Kiitoksia, edustaja Winkler, tästä katsauksesta asiaan. En näe varjoesittelijöitä paikalla, joten puheenvuorot muilta jäseniltä. Edustaja Morel. Eikö hetkinen. Kyllähän täällä ESRn edustaja on paikalla. Sahadil. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sana jälleen kerran tässä varjoesittelijämme nimissä. Ja tähän muutama oma kommenttini lisäksi. Ai niin muuten, tänä aamuna luin juuri lehdestä, että presidentti Trump ja presidentti Xi Kiinasta ovat allekirjoittaneet sopimukset, joiden arvo on 250 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Jälleen merkki siitä, että Kiinalla on tiukka asenne globaalitalouden suhteen ja maailmanmarkkinoille se haluaa innokkaasti Tämä foorumi, jota Kiina edusti, jossa oli 140 tai 130 maata mukana, mukaan lukien viisi pääministeriä ja yksi presidentti. Nämä kaikki ovat esimerkkejä siitä, että paljon on kasvamassa tämä Kiinan globaali merkitys ja EUlla on kaikki syyt siihen, että se myöskin pyrkii samalle alalle. Meillä täytyy olla voimakas, ennakoitava kumppanuus myös EUn ja Kiinan välillä. Edelleenkin olemme tilanteessa, jossa meillä mitään merkittävää kauppasopimusta ei ole EU ja Kiinan välillä. Kuitenkin tavarat, hyödykkeet, investoinnit virtaavat kovalla vauhdilla ja tästä syystä me tarvitsemme hyvin määriteltyjä neuvottelu mandaatteja EU ja Kiinan välille, kuten kollega Winkler totisi, eurooppalaiset sijoittajat edelleenkin joutuvat kuitenkin kohtaamaan paljon esteitä, kun pyrkivät Kiinan markkinoille. Ja valitettavasti EUlle ulkomaiset suorat investoinnit hidastuvat Kiinassa samalla, kun kiinalaiset sijoittajat suhteellisen helposti pääsevät EU-markkinoille. Eli tästä syystä meidän täytyy saada aikaiseksi tasapainoisempi investointiympäristö. Sama koskee myös yrityksiä, yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan Kiinan markkinoilla, joissa edelleen valtioinvestoinnit ovat merkittävässä roolissa tai ainakin osittaiset valtioomisteiset yritykset ovat mukana. Siihenkin täytyy puuttua ja palaan tähän mahdolliseen sopimukseen, niin meidän tulee myös minun mielestäni keskittyä kolmeen asiaan. Ensinnäkin täytyy tarjota paremmat olosuhteet pääsylle Kiinan markkinoille, EU-sijoittajille. Meidän täytyy saada aikaiseksi jonkunnäköiset takeet, kun puhutaan EU-investointien tuojien kohtelua epätasa-arvoista kohtelua, syrjimistä vastaan tai investointiin liittyvän pääomasiirtoa vastaan. Lisäksi täytyy varmistaa tasavarainen toimintaympäristö viemällä eteenpäin syrjimättömyysperiaatetta yleisperiaatteena. Ja kolmanneksi täytyy ottaa huomioon päähaasteet, jotka liittyvät yhteisiin sääntelyympäristöön, jotta ollaan siis yhteensopivia ja noudattaa myös kansainvälisiä säännöksiä. Aika äskettäin olemme myös olemme joutuneet aika kafkamaiseen tilanteeseen, kun olemme saaneet huomata tämän kehityskulun ja on otettu käyttöön uusia säännöksiä, joiden pyritään suojata teollisuuttamme tai talouden tiettyjä osia, epäoikeudenmukaista polkumyyntiä vastaan. Äänestämme näistä ensi viikolla täysistunnossa. Ja ehkä kysymys komissiolle siitä, että, jota kannattaa saada tarkka vastaus, eli se, että mikä on meidän tilanteemme VTO-panelissa – ja milloin voidaan odotella ratkaisua. Olemmeko valmiita myös siihen tilanteeseen, että ei tuo ratkaisu olekaan myönteinen Euroopan unionin kannalta. Mehän tiedämme, että Kiina hyökkää ihan oikeutetustikin, tai sillä on siihen oikeus, ja se hyökkää tämän vanhan järjestelmän kimppuun, josta sovittiin viime joulukuussa. Uskon, että Kiina yrittää myös hyökätä tämän uuden järjestelmän kimppuun ja siitä syystä on hyvä tietää, mitkä ovat mahdollisuudet ja mitä ennakoidaan tapahtuvaksi. Toiseksi mm, käytiin myös alustavaa keskustelua niin sanotusta investointitarkastelujärjestelmästä, jota komissio otti esille, jota valmistetaan – komission puheenjohtaja tämän mainitsi. Ja minä uskon, että meidän täytyy saada jonkunnäköisiä takuita aikaiseksi sen suhteen, ettei se ylitä vaadittavaa screening-tasoa ja että se viittaa kaikkiin kansallisen lainsäädännönkin kohtiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Euh, c'est euh, Madame Alessia Mosca. Niin, Alessia Mosca seuraa ryhmämme nimissä tätä asiaa. Minä luen nyt hänen puheenvuoronsa suurella ilolla. Vaikka komission kertomus on positiivissävytteinen koskien investointisopimusta Kiinan kanssa, sen ei pidä johda meitä harhaan. Suuria edistysaskeleita ei ole saavutettu avainasioiden suhteen, muun mm. muassa investointien asema kiinalaiset investoijat nauttivat Euroopan sisämarkkina-alueen avoimuudesta, he nauttivat reilusta kohtelusta. Euroopan kauppakamari Kiinassa vuosi toisensa jälkeen kertoo, kuinka huono tilanne on eurooppalaisten investoijien kannalta. Miksi näissä olosuhteissa Kiina olisi kiinnostunut solmimaan sopimuksen, joka asettaisi kiinalaiset ja eurooppalaiset samalle viivalle? tässä vaiheessa eurooppalainen politiikka, joka perustuu positiiviseen kannustamiseen, ei vielä ole kantanut hedelmää, he toimivat suoremmin. Jotta saada vastavuoroisuus, meidän on tästä umpikujasta otettava opiksemme ja käytettävä niitä välineitä, joita meillä on käytettävissä, jotta pystymme vivuttamaan hyvän tuloksen. Olen Moskan kanssa yhtä mieltä. Tässä pitäisi antaa enemmän keppiä ja vähemmän porkkana investointien suodattaminen. Eurooppa tarvitsee investointeja, mutta ei mihin tahansa hintaan. Kolmansien maiden aggressiiviset toimet riistävät osaamisen, teknologisen osaamisen teollisuudeltamme, mutta se vie meiltä myös poliittisen päätäntävallan. Euroopan unionin sisäiseen politiikkaan pyritään vaikuttamaan Kiinan toimesta. Moska nostaa myös esiin sen, että vastavuoroisuus julkisilla markkinoilla Neuvoston pitäisi käyttää olemassa olevaa dynamiikkaa ja ponnistaa onnistumisten pohjalta muun muassa äh, sosiaalipolkumyynti asian suhteen, jotta löydetään vastavuoroinen kohtelu julkisilla markkinoilla. Haluamme ainoastaan, että vastavuoroisuusperiaatteet kunnioitetaan eurooppalaisilla markkinoilla koetaan vahvaa kilpailua Kiinan taholta ja sitten toisaalta nämä samat yritykset, jotka kärsivät kotimarkkinoilla, eivät pääse muille markkinoille reilulla tavalla. Me kiitämme tätä uutta so- sosiaalisen polkumyynnin vastaista toimenpidettä. On tärkeää, että myös muita vientiteollisia välineitä teroitetaan – on tärkeää, että on oikeat välineet ja oikeat metodit. Moska nostaa vielä esiin erään asian, joka oli noussut keskustelussa esiin. Kerron, anna sen teille, jotta voitte sitä pohtia. Taivan politiikka. Meillä on yhden Kiinan politiikka. Meidän pitäisi tätä sinulle pitää ennen kyetä keskustella myös Taivanin kanssa – Komissio on nostanut esiin, että se on halukas aloittamaan kaupankäynnin Taivanin, neuvottelun Taivanin kanssa. Kaupankäynti kaikille kertomuksessa tätä käsitellään myös. Manner Kiinan kanssa käytävien neuvottelujen tähden neuvottelujen Taivanin kanssa ei voida aloittaa. Eikä meidän tulisi vedota komission, että johtuen Pekingin oikotteluista olisi mahdollista aloittaa neuvottelut Taivanin kanssa. Minä en ole Taivan asiantuntija, nämä ovat Moskan sanoja, mutta toisaalta olen kyllä yhtä mieltä hänen kanssaan monesta asiasta. Vääristymät eh, jatkuvat edelleen Kiinan vetäminä. Kiinalla on edelleen aggressiivinen kauppapolitiikka, joka perustuu Euroopan jakamiseen, jotta se pystyy hallitsemaan paremmin Kiina käyttää hyväksi muiden avoimuutta, mutta sulkee täysin herunneet omat markkinansa kilpailijoilta. Nyt tarvitaan vastavuoroisuusvälineitä enemmän kuin koskaan. On taisteltava polkumintia vastaan ja on myös taattava eurooppalaisille yrityksille vapaa esteetön pääsy julkisten hankintojen markkinoille kolmansissa maissa. Kiitos, Moska. Kiitoksia edustaja Morel, edustaja Muskan puolesta. Sitten puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Missä te olette täällä? Siellä. Good morning. Thank you very much. Kiitos. Minulla ei ole kovinkaan paljon sanottavaa tähän, koska minusta esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet fantastista työtä vetäessään yhteen tärkeimmät elementit meidän suhteestamme Kiinan kanssa. Ymmärrän toki kaikki huolenaiheet, äh, joita esimerkiksi edustaja Moska otti esiin. Näette, että meidän Kiinan strategiassamme, joka oli yhteinen tiedonanto, joka hyväksyttiin viime vuonna, siinä me olemme, siitä me olemme jo äh, tiukentaneet sävyä suhteissamme Kiinan kanssa. Pääväline ovat äh, investointineuvottelut. Me olemme tehneet edistysaskeleita. Ymmärrän, että se ei ole niin nopea kuin mitä me olisimme kaikki toivoneet. Mutta ei liene kuitenkaan yllättävää, koska me vaadimme aika paljon asioita. Äh, se on yksi asia liittyen äh, yhtäläisiin lähtökohtiin, markkinan pääsyn, avoimempi säätelykehys ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä ei edistynyt niin nopeasti kuin toivoisimme, mutta viime kierroksilla olemme nähneet rohkaisevia merkkejä kiinalaisten sitoutumisesta. Ja me omalta osaltamme teemme kaikkemme, jotta tässä päästäisiin eteenpäin, koska yrityksemme Kiinassa pyytävät meitä myös edistymään, koska he näkevät, että tämä on tärkeää. Kahdenvälisissä suhteissamme on paljon asioita, jotka eivät ole helppoja liittyen kapasiteetteihin, kyberturvallisuuteen. Kaikki tämä on mainittu tänään. Me työskentelemme eri tasoilla yrittäen hoitaa kaikki nämä asiat, keräämme informaatiota, yritämme saada Kiinaa tavallaan sitoutumaan enemmän ja yritämme katsoa, miten pitkälle olemassa olevat tässä säännöt antavat meille liikkumavaraa. Yksi viesti meidän puoleltamme. Kiinan kanssa on aina vaikea löytää tiettyä riittävää vipuvaikutusta ja me yritämme tässä käyttää keppiä ja porkkanaa, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin pitää tämä tila, jossa olemme nyt, eli että puhumme yhdellä äänellä ja annamme aina saman yhden yhtenäisen viestin, koska jos se olisi erilainen, niin se heikentäisi tilaamme kaikkein eniten. Joten pyydän, että parlamentti pysyy yhteisessä rintamassa Kiinan suuntaan. Kiitos. Uh, Yhteinen toimintatapa on paras toimintatapa. Edustaja Winkler. Ensinnäkin puheenjohtaja, en kuullut vastausta tähän äh, kiistaratkaisukysymykseen. Pitääkö tästä ymmärtää se, että mitään tietoa ei ole? I don't think we have. Menettelyt ovat käynnissä, enkä usko, koska tämä kestää niin kauan. En näe, koska tämä viedään päätökseen, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että meidän nykyinen lainsäädäntömme vastaa VTOn velvoitteita ja meidän täytyy tässä, me olemme tässä ihan vankalla oikeudellisella pohjalla, mutta en voi kertoa sen enempää tästä Äh, riita-asia oikeudenkäyntiasiasta, koska tämä on niin pitkä prosessi. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitoksia, kiitoksia tästä, kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Monet asiat on tullut sanotuksi. Yhteenveto minun puoleltani on se, että tietenkin työstämme tätä asiakirjaa ja pyrin ottamaan huomioon ne kannat, joita eri ryhmät ovat täällä esittäneet. Kolme kommenttia. Ensinnäkin tämä Pokemonin vastausasetus ja uusi metodologia siinä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että EUn teollisuuden tukeminen ei merkitse sitä, että meidän täytyy merkitsi sitä, että kysymys on protektionismista. Meidän täytyy tukea omaa me meillä täytyy olla kunnon välineet siihen. Toiseksi, tietysti me, meillä on tämä jaa ja hallitse taktiikka käytössä, ei se mitään uutta ole ja kyllä komissio, meidän täytyy olla yhtenäisiä, mutta kysymys onkin, että millä rintamalla tässä nyt sitten yhdistetään, sillä yhtenäisyyden täytyy olla turvallisella keskimaaperällä. Ja tämä yhtenäisyyden maaperän täytyy ottaa huomioon kaikkien edut, mukaan lukien eurooppalaisen teollisuuden edut. Kolmas huomio. Kyllä, meillä täytyy olla keskustelua Taivanista – Tehän tiedätte hyvin, että EU tukee taivan neuvotteluiden avaamista. Hyvin monet parlamentin ryhmät tekevät samaa. Meillä on ollut päätöslauselmat ja siksi meidän täytyy nyt yhdessä katsoa sitä, mitä tarkalleen ottaen täytyy tehdä tässä uudessa näkemyksessä, jos ylipäätään mitään. Se täytyy yhdessä siis päättää. Kiitoksia puheenjohtaja. puheenjohtaja. Kiitos edustaja Winklau nyt ei ole mitään konkreettista aikataulua tällä hetkellä vielä esillä, mutta heti kun Inta ja Afet ovat sopineet aikataulusta, niin kerromme siitä teillekin. Näin päästään kohdan 13 loppuun ja siirrytään kohtaan 14. Tässä on samankaltainen tehtävä kyseessä kuin aiemmin. Eli ensin yritetään saada aikaiseksi koherentti raportti aikaiseksi. Ja nythän kysymys on siis Yhdysvalloista kauppakumppanina. Nyt minä olen tässä esittelijänä, eli laitan toisen hatun päähän. Ja Ähm. Annan tässä ihan lyhyen äh, alustuksen. USA on yksi meidän tärkeimpiä kauppakumppaneitamme ja luonnollisesti myös keskeinen poliittinen kumppani, joten sen vuoksi on hyvä tarkastella lähemmin taloudellisia suhteita. Meillä on hyvin toimiva äh, kauppa USAn kanssa, vaikkakin se on hieman epätasapainossa. Yhtäältä meillä on kauppataseen ylijäämää, joka USA, jota USA taholta kritisoidaan. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me sisäisesti Euroopan unionissa hoidamme tämän asian. Ja kun katselee näitä virtoja, virtauksia, niin niin äh, meidän täytyy vahvemmin työstettyjä, jalostettuja tuotteita tai äh, arvokkaampia tuotteita viedä USAhan ja sitten taas äh, USAsta tuodaan useammin raaka-aineita, varsinkin maataloussektorilta. Niin että tässäkin on tiettyä epätasapainoa. painoa. Sen vuoksi olisi ehkäpä järkevää neuvotella paremmista kauppasuhteista. Meillä on tämä TTIP-tarina hyvin muistissa ja se, miten vaikeata oli saada aikaan järkeviä sopimuksia niin, että voisimme kehittää sopimuksia edelleen. Eri erityisesti kysymys siitä, että parannettaisiin markkinoille pääsyä yksittäisillä sektoreilla, ei niinkään tariffeista, vaan siitä, että asetetaan yhteiset säännöt niin, että helpotettaisiin monilla aloilla tätä kauppavaihtoa. Obaman hallinnon alaisuudessa tämän sopimuksen saavuttaminen ei ollut mahdollista ja nykyinen hallitus – sen aikana tämä on täysin poissuljettua, että ylipäätään voisimme neuvotella järkevästi syvennetystä sopimuksesta, joka tekee aika selväksi sen, että tällä hetkellä kauppasuhteet ovat vaiheessa, jota leimaa epävarmuus. Monilla aloilla Monilta aloilta puuttuu selkeät perspektiivit siitä, millä tavalla USA haluaa muotoilla omia suhteitaan meidän suuntaamme ja meidän kanssamme. Välillä tulokset ovat olleet tai tapahtumat olleet aika yllättäviä. Ja USAn hallitus, Valkoinen talo, kauppaministerit, kauppaattasejat – ja muut, kaikki tuntuvat välillä olevan ihan eri mieltä asioista, eikä kukaan oikein tiedä, kuinka konkreettisesti tätä kauppastrategiaa meidän suuntaamme ja meidän kanssamme tehdään. Tässä on muutamia asioita, jotka viime aikoina on otettu aika kriittisesti vastaan Euroopassa. Muistutan esimerkiksi siitä, että USA kohotti 22 prosentilla tiettyjen terästuotteiden tulleja ilman mitään keskustelua tai ilmoitusta. Tähän tiedätte, että USAlla on vanha laki tuolta kylmäsodan ajalta, joka liittyy kansainvälisiin suhteisiin. Ja tässä erityisesti artiklan 323 perusteella tehty tehty tutkimus, jonka mukaan terässä on kansallinen prioriteetti ja, ja tärkeä USAlle. Ja tämä tutkimus ei ole vielä ilmestynyt, vaikka sen olisi pitänyt ilmestyä jo heinäkuussa ja sen perusteella sitten tehdään sopimukset, kauppasopimukset. Tällä hetkellä käydään uutta keskustelua mahdollista polkumyynnistä Euroopassa, oliivien polkumyynnistä ja oliivien tuonnista tai viennistä USAhan. Sen lisäksi on vielä konflikti meidän puoleltamme tuontikiellosta Äh, joka koskee äh, hormoni pitoista naudanlihaa. Voisin jatkaa tätä luetteloa vielä, mutta se mikä minua erityisesti huolestuttaa on se, että meillä ei tällä hetkellä ole mitään yhteistä kauppastrategiaa globaalisti Ja varsinkin ajatellen VTOn konferenssia Buenos Airesissa 24. lokakuuta. USAn edustaja hyvin radikaalisti sanoi, että tähän mennessä VTOn esillä olevat asiat tässä konferenssissa ovat sellaisia, joista ei enää pitäisi puhua – koska ne ovat niin ristiriitaisia ja sen vuoksi ne eivät ole saavutettavissa. Eikä niitä voida näinä päivinä enää selvittää ja sen vuoksi niitä ei tulisi edes käsitellä. Ja hän ehdottaa, että VTOn konferenssissa puhuttaisiin mahdollisesta uudistuksesta. Hän sanoi eksplisiittisesti, että ei neuvotteluita, vaan keskustelu. Eli keskustelu mahdollisesta uudistuksesta. Ja tämä on ihan täysin toinen lähestymistapa kuin se, mistä me päätimme tänään meidän päätöslauselmassamme VTOsta. Eli myös tässä vaikuttaa olevan suuri ero kauppastrategioissa. Ja mitä tulee kauppasuhteisiin, yhteinen lähestymistapa meillä tuntuu olevan ainoastaan muihin suuriin kauppakumppaneihin, esimerkiksi Kiinaan. Varsinkin kun on kysymys polkumyynnistä, valuuttaspekuloinnista, valuuttamanipuloinnista. Näissä on nähtävissä yhteinen perusta tavallaan. Mutta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä enää, että onko tämä perusta nyt mitenkään kestävä. Joten kaiken eh, kauppasuhteiden intensifioiminen konkreettisiin neuvotteluihin ei ole nähtävissä ja meidän täytyy vain jatkaa vuoropuhelua. Eli tässä minun alustukseni ja nyt sitten varjoesittelijät. Ja ensimmäinen, joka on paikallaan Helmut Scholz. Ähm, danke Bernd. Ähm, du hast jetzt eine... Kiitos äh, Bernd, sinä hy- esittelit tilanteen nykyisistä ja tulevista äh, yhteistyönäkymistä USA kanssa – ja olen pitkälti samaa mieltä. Mutta meidän täytyy miettiä kauppasuhteiden lisäksi myös sitä, miten USA ulkopolitiikassaan toimii. Trump on ollut vallassa vuoden ja nyt Trump juuri on matkalla Aasian eri maissa ja asettaa hyvin erilaisia painopisteitä. Tämä eh, America First lähestymistapa tulee jatkossakin vaikuttamaan kaikkiin kauppakeskusteluun, joita USA käy. Joten en sulje pois sellaista mahdollisuutta, että jossain vaiheessa naftaneuvottelujen mahdollisten päättymisten jälkeen ehkäpä USAsta tulee ehdotus, että jatketaan meidän keskusteluitamme. Ja uskon kyllä, että jos me tässä nyt äh, mietimme etukäteen se, että miltä mahdolliset äh, kauppasuhteet ja neuvottelut USA ja Euroopan välillä näyttävät, meidän täytyy siihen valmistautua. Ei voi sanoa vaan, että, että jatkamme suoraan äh, joulukuun 2016 TTIPin jälkeen järjestetyistä neuvotteluista meidän täytyy miettiä myös meidän omaa poliittista ja taloudellista kehitystämme. Ikävä kyllä en tänä aamuna voinut olla mukana keskustelemassa Meksikosta, mutta kollega Sala Franka sanoi, että meidän ei tule olla riip- tehdä itseämme riippuvaisia, riippuvaisiksi NAFTA-neuvotteluiden tulevasta ratkaisusta. Mutta meidän täytyy todellakin miettiä, mikä mitä intressiä meillä olisi siinä, että intensifioitaisiin näitä keskusteluita ja saataisiin aikaan sopimus Meksikon kanssa? Ja sen vuoksi meidän täytyy miettiä nyt itse kantaamme nykyisten teollisuuspoliittisten, kauppapoliittisten ja sosiaalipoliittisten intressien pohjalta. Meidän täytyy antaa niiden johtaa myös meidän transatlanttisia taloudellisia suhteitamme. Kiitos Emma McClarkinin puolesta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos kolmannen ja viimeisen kerran avaan nyt sanaisen Arkkoni Emman nimissä tänään varsin lyhyesti. Kaikki tietävät, että meidän ryhmä haluaa mahdollisimman vahvan transatlanttisen kauppayhteyden kauppasuhteiden puolesta, ei ainoastaan kaupallisista syistä, vaan myös geopoliittisista syistä. Me olemme olleet sitä mieltä, että tämä yhteys on erityisen tärkeä ja välttämätön. Jopa ilman TTIPia tiedämme, että investointien ja kauppavolyymin määrä on aivan suunnattoman suuri. TTIP toisi tähän lisäulottuvuuden, mutta se nyt ei tällä hetkellä näytä materialisoituvan. Mutta me emme kuitenkaan pidä tätä katastrofina. Me halusimme mieluusti nähdä, että nämä neuvottelut käynnistyvät uudelleen näitä olisi kenties mahdollista toisella nimellä vaikkapa elävöittää. Emman kanssa vierailimme Washingtonissa tapasimme kansainvälisen kaupan viraston edustajia. Siellä yritettiin antaa viestiä, että TTIP ei ole kuollut ja kuopattu. Ja esitettiin, että olisi hyvä, että tätä voitaisiin jatkaa. Puheenjohtaja onnistuneesti nosti esiin, että tämän viraston ja valkoisen talon välillä saattoi olla näkemyseroja. Nähtäväksi jää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta olisi tärkeää, että nämä puheet saadaan käännettyä todellisuudeksi. Meidän olisi otettava opiksi näistä neuvotteluista ja meidän olisi vältettävä aiemmin koetut virheet, mikäli neuvottelut alkaisivat uudestaan. Meidän on toimittava täysin avoimesti. Avoimuuden tulee kuvata näitä tulevia kauppasuhteita. Meidän tulee myös olla täysin selviä sen suhteen, missä meidän tavoitteet piilevät. Ja lisäksi meidän tulee selkeästi tuoda esiin näkemyserot, joita osapuolten välillä saattaa olla. On tärkeää, että me luomme kestävän elinkelpoisen viestintästrategian, jotta väärinymmärryksiä ei synny. Meidän on myös oltava proaktiivisia. Tilanne tällä hetkellä on sellainen, että kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin talouskasvu yleisesti ottaen tämän ensimmäinen kerta sitten viemme vuosisadan puolivälin. Ja me uskomme, että tämä tilanne tekee rationaalisesta käytöksestä entistä luonnollisemman ja näin ollen olisi luonnollista, että me viemme eteenpäin vapaata kauppaa maailman suurimman talouden Yhdysvaltain kanssa. Kiitoksia. Edustaja Begin. Il eh, Movimento 5 Stelle, come sapete, si è da sempre opposto al TTIP. Kiitoksia. Kuten tiedätte, olemme aina vastustaneet TTIPia ei sen takia, että me vastustaisimme vapaakauppaa tai kauppasopimuksia tai läheisimpiä suhteita Yhdysvaltoihin, vaan sen takia, mikä tuon sopimuksen sisältö olisi, miten se vaikuttaa kansalaisiin, miten, se, miten siitä puuttuu takuita alkuperämerkintöjen suhteen, kantaterveyteen ja varovaisuusperiaatteiden puuttuminen. On selvää, että se, mikä on mennyt ulos ovesta, ei voi enää tulla sisään ikkunasta. Komissio haluaisi solmia sanotuja yhteistyösopimuksia Yhdysvaltojen kanssa toimialoilla, kuten äh, ajoneuvoteollisuus tai lääketeollisuus. No, on olemassa sellaisia toimialoja, joissa on tärkeää yhdenmukaista järjestelmää, kuten autoteollisuus. Ja uskon, että on olemassa mahdollisuus sopia asioista Yhdysvaltojen kanssa, sillä ainoat merkittävät kysymykset koskevat teknisiä kysymyksiä ja niillä ei ole suurta merkitystä kansalaisille. Mutta meidän täytyy olla erittäin tiukkoja, kun neuvottelemme sellaisista alueista, joissa varovaisuusperiaatteet saattavat helposti hävitä kuin tuhka tuuleen. Ja meidän tulee tarkastella sitä, että VTOssa on jo useita tapauksia esillä, joissa kyseenalaistaa eurooppalaiset normit. Me olemme tapauskohtaisen teknillisen yhteistyön kannalla Yhdysvaltojen kanssa, mutta meidän tulee välttää se, että TTIPn osiot jotka ovat kansallisten etujen vastaisia, eivät tule näihin sopimuksiin mukaan. Kiitoksia. David Martin seuraavana. Thank you, Chair. Um, you began your contribution, Chair, by... Kiitos puheenjohtaja. Aloititte oman puheenvuoronne sanomalla, miten me voisimme luoda paremmat kauppasuhteet Yhdysvaltoihin ja sitten lopuksi sanoitte äh, sen näkemyksen, joka minulla on äh, se, että nyt suhteet Yhdysvaltoihin on siinä tilassa, että pitää aiheuttaa mahdollisimman vähän vaurioita näihin suhteisiin. Minä en usko, että tätä päästään parantamaan tätä tilannetta. Meidän pitää näitä haittoja pyrkiä minimoimaan. Toisaalta pitää saman aikaan miettiä, kuinka olisi mahdollista saada Yhdysvallat mukaan kansainvälisen kaupan mm, maailman järjestyksen ja aktiivisemmaksi VTO, ja sitten oikeastaan pidemmällä aikavälillä on mahdollista parantaa kauppasuhteita nykyisellä hallinnolla se ei onnistu. Se, että ei haluta aiheuttaa vaurioita kaupasuhteille, niin tämä liittyy Bombardier-tapaukseen. Boeing pyrki suojamaan sisäisiä markkinoitaan. Tämä oli protektionistinen toimenpide. He ryhtyvät toimiin, jotta Bombardier ei pystyisi myymään Yhdysvaltain markkinoilla. Tämä perustuu siihen, että Bombardier saataisiin aiheuttaa ongelmia Boeingille, mikäli Bombardier tulisi markkinoille tai myisi markkinoille tuotteitaan Bombardier sai sopimuksen tämän kanssa, koska Boeing ei pystynyt toimittamaan. Ei tässä Boeing mitenkään hätä ole kärsimässä, koska niillä oli 700 lentokoneen tilauskirja. Ja Bombardier myy sellaisia koneita, jotka eivät kilpaile Boeingin kanssa. Nyt haluaisin kuulla, mihin toimiin komissio voisi ryhtyä, että pystytään estämään Boeingin protektionistiset toimet, kuinka me aiomme toimia, mikäli aiomme toimia. Ja tässä tulisi haastaa tämä koko konsepti tässä taustalla. Mikäli Bombardier, Bombardierille langetaan lisätulleja, on puhuttu näistä muista protektionistisista toimista, joita Yhdysvallat ovat alustaneet, muun muassa teräksen suhteen, niin meidän tulisi miettiä sitten vastatoimia, joita Euroopan unioni aloittaisi. Ei meidän pidä hyväksyä sitä, että yhdysvaltalaiset toimivat meitä kohtaan näin. Ja ainut asia, jota presidentti Trump kunnioittaisi, olisi se, että me puolustaisimme itseämme häntä vastaan. Minä en koskaan ole ollut protektionisti, enkä ole koskaan tuukannut protektionistisia toimia, mutta nyt on täysin selvä, että America First lähestymistapa pyrkii jyräämään muut valtiot, ja mikäli me emme puolusta itseämme, niin meidät myös tullaan jyräämään. Olisi kiva kuulla komissiolta, miten he aikovat puolustaa EUta. Well, I'm gonna compliment, uh... Kiitos. Äh, täydennän Davidia ja vien tätä hieman pidemmälle vielä. Ensin haluaisin todeta, että it, täällä on äh, Pohjois-Irlannista Bombardierin valtuuskunta, nyt ja minusta on erittäin surullista omalta hallitukseltani, että työntekijöiden on tultava Brysseliin puhumaan komission ja muiden kanssa sen sijaan, että Ison-Britannian kauppa- ja teollisuusministerit puolustaisivat työpaikkoja ja pyytäisivät tukea EUlta, koska me olemme yhä vielä EUn jäsenvaltio. Ja tässä se huomioida. Minä itse asiassa kirjoitin kysymyksen komissiolle ja kysyi, mitä Iso-Britannian hallitus on tehnyt suhteessa Bombardier-tilanteeseen. Emme ole saaneet vielä vastausta ja olisin kiinnostunut kuulemaan komissiolta, että koska me saamme vastauksen tähän ja kuulla, mitä yhteyksiä Iso-Britannian hallituksen ja komission välillä on ollut Bombardierista. te otitte esiin tässä asioita, Espanjan oliivit, oliiviöljy, äh, teräs. Meillä on myös tämä massiivinen tennispeli, pingpongpeli, joka on jatkunut vuosia liittyen Airbusiin ja Boeingiin. Bombardien tapaus osoittaa hyvin selkeästi, että yritykset kuten Boeing, jolla on äh, intressejä USAssa, niin Trumpin hallinnolla on nyt äh, mahdollisuus tuoda eteenpäin hyvin äh, Äh, antikilpailullinen tilanne tällä sektorilla. Ja Trumpille, Trump on bisnesmies, hän tietää, hän tunnistaa, äh, kun ihmiset äh, seisovat kasvokkain hänen kanssaan ja Euroopassa meidän täytyy seistä yhtenäisenä rintamana näissä asioissa ja katsoa, mitä me olemme tehneet aikaisemmin, kun Eurooppa yhdessä suojeli teollisuustöitä. 2002-2003 Bushin hallinto uhkasi tariffeilla eurooppalaista Isossa Britanniassa tuotettua terästä. Silloin Labour-hallitus puhui siitä, että meillä on hyvin erityinen suhde USAn kanssa ja hän lähti silloin äh, Washingtoniin ja yritti saada näitä tariffeja pienennettyä. Ainoastaan silloin, kun me Euroopan unioni uhkasi Floridan appelsiineja tariffeilla, niin äh, silloin äh, myös Euroopan teräkseltä poistettiin tariffit ja kauppasota vältettiin. Eli meidän täytyy reagoida aikaisin selkeästi ja yhdessä ja osoittaa, että näistä erillisistä tapauksista ei tule suurta lumivyöryä ja kauppasotaa. Haluaisin myös kysyä, mitä komissio suunnittelee Viime kuukausina on tuntunut välillä siltä, kuin me kohtelisimme Trumpin hallintoa jonkinnäköisenä juoppona enona joulupöydässä. Joten minusta me tarvitsisimme hieman vahvempaa kantaa tässä ja varoa, että emme tässä tuhoa työpaikkoja, kuten esimerkiksi nämä 4000 työpaikkaa Belfastissa. No nyt tuli, tässä yritän kuvitella päässäni, mihinkä tämä eno pitäisi sitten oikein sijoittaa. No komissio, mitäs mieltä te olette, edustaja Huber? Kiitoksia. miellyttävä olla täällä taas tänään. Puheenjohtaja hyvin pitkältikin tukisi niitä kommentteja, joita olette esittäneet näissä, tässä alustuksessanne ja ehkä kertoisi meidän arviostamme päivittäisestä työstämme Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa. Vuosi on mennyt vaaleista, yhdeksän kuukautta suurin piirtein siitä, kun Trumpin hallinto on virassaan. Yksi mielenkiintoista asioista, jonka voi huomioida, on se, että hyvin monia korkeatasan virkoja on vielä avoinna, esimerkiksi kauppapuolella. Monia näistä ei ole vielä vahvistettu senaatin toimista, eli Yhdysvaltain kauppaedustajan täytyy nyt sitten venyä ja vanua joka suuntaan. Ja se puolestaan johtaa siihen, että Yhdysvallat voi keskittyä siihen, mitä se pitää mutta Ottaisin esille muutaman asian tästä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa, kun tarkastellaan tilannetta, niin kannattaa katsoa Yhdysvaltojen tilannetta siinä mielessä, että vaaleilla on ollut voimakkaat vaikutukset kauppapolitiikan alalle ja ehdottomasti enemmän kauppapolitiikkaan kuin mihinkään muuhun – asiaan, mahdollisesti mukaan lukien ympäristömuutos, ilmastonmuutos, siis kansainvälisissä suhteissa. Politiikan kehittely on kuitenkin edelleen käynnissä, koska meidän täytyy määritellä se, mitä tällä nationalismilla mer- tarkoitetaan käytännössä ja hallituksen ja tai hallinnon ja republikaanipuolueen välillä on selkeitä näkemyseroja. Republikaanillahan on voimakas vaikutusvalta ja siitä syystä tässä neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Se, mitä alun perin saatiin nähdä, oli se, että keskityttiin voimakkaasti kahdenvälisiin kaupan alijäämiin, toimialakohtaisia tutkimuksia, joista kaikkein tunnetuin kohdistui kansallisen turvallisuuden tutkimukseen teräksessä alumiinissa. Ja sitten tuo täytäntöönpanomääräys, jossa katsottiin, miten voidaan lisätä Yhdysvaltain preferenssiä Yhdysvaltain hankintakaupoissa, julkisissa tarjouksissa. Yhdysvaltain rajatkin alkavat nyt mukautua ja muokkautua. Tämä näkyy selkeästi naftaneuvotteluissa neuvotteluissa sillä tässä on kyseessä neuvottelut, jotka ovat erittäin intensiiviset. Neuvottelukierroksia käydään kolmen neljän viikon välein. Ja siinä kaikki ehdotukset on nyt esitetty. Meillä niitä ei ole käytettävissämme, ne eivät ole julkisia, mutta tiedämme, menemme tämän vähemmän tarkalleen, mistä siinä keskitytään. Se nähdään myös julkisten raporttien kautta. Siellä on viisi, kuusi pääalaa, jotka voidaan identifioida ja sitten kun niitä tarkastellaan, niin nähdään, mitä Trumpin hallinnon kauppapolitiikka käytännössä merkitsee kauppasopimuksille. Se, että alkuperäisäännöksiä laajennetaan, julkiset hankinnat, kiistojen ratkaisu, kiistojen ratkaisu niin sanotussa luku 19 tapauksissa – ja ISDS-tapauksissa, kuten myöskin raukeamislausekkeen kohdalla kauppasopimuksissa. Nämä kaikki ovat asioita, joissa Trumpin hallinto Kanadan ja Meksikon kumppaneille on esittänyt asioita. Jotkut niitä ovat selkeitä, ehdottomia kantoja myös Meksikon tai Kanadan kollegoille. Neuvottelut ovat vaikeita, se varmasti kaikki tietävät. Ja määräaika, joka alun perin asetettiin, eli että tämä vietäisiin loppuun vuoden loppuun, on nyt pidennetty koskemaan ensi vuoden ensimmäistä vuosineljännestä. Ja Yhdysvaltain kauppaedustaja, jolla ei ole siis muita avustajia, käyttää miltei koko energiansa tähän neuvotteluun. Ja toinen prioriteetti, joka Yhdysvaltoilla on, on se, että se katselee suhdettaan Kiinaan. Eli kauppaedustaja on ollut presidentti mukana Aasian matkalla. Ilmeisesti hän on ainoa hallituksen jäsen, joka on ollut mukana kaikissa Trumpin kokouksissa ulko, ulkomaiden johtajien kanssa. Eli hän on tässä ihan avainasemassa ja lisäisin, että kun katsotaan poliittisesta näkökulmasta tätä, niin on tärkeää nähdä miten osio 301 tutkimus käynnistetään, joka koskee teknologiasiirtoja. Se käynnistettiin siis Yhdysvalloissa elokuussa. Ja tässä nyt ensimmäistä kertomusta ollaan luonnostelemassa ja siitä sovitaan, että se julkaistaan joulukuun loppuun mennessä tai ainakin viimeistään tammikuussa. Tässä on selkeästi myös keskitytty Trumpin hallinnon sisältöön. Siinä keskitytään siihen, millä tavalla naftasopimus sanan onnistumaan. Kyseessä on korkean riskin neuvottelut. Siinä on aina uhkana se, että vetäydytään pois sopimuksesta, mikä taas sitten puolestaan johtaa kysymykseen siitä, että mikä olisi tällaisen tapahtuman vaikutus sekä Yhdysvaltain poliittisen järjestelmään, kongressin rooliin tämän kaltaisessa poisvetäytymisessä tai sitten myös neuvotteluiden kohtalolle. Ja varmasti parlamenttina olettekin kiinnostuneita siitä, että seuraatte ja ymmärrätte niitä vaikeita menettelyitä ja valintoja, joita tämä merkitsee. Tämä koskee sama, yhtä paljon myös Kiinasuhdetta ja osiota 301 tutkimuksessa. Kyseessä on väline, jota ei ole käytetty noin 15 vuoteen. Eli se on ikään kuin irrotettu kohdasta, jossa näitä välineitä ei käytetä. Nyt sitä on kiilotettu uudelleen ja otettu kaapista ulos. Se saattaa mahdollisesti johtaa markkinoita avaaviin lopputuloksiin, se saattaa johtaa VTO-yhteensopiviin ratkaisuihin, mutta ei tämä mikään itsestäänselvyys ole. Ja siitä syystä se on yksi syystä siihen, miksi eurooppalainen kanta tässä suhteessa on tärkeä. Ja Nämä suhteet ovat tärkeitä, kuten myöskin se, että meillä on merkittävä suhde Kiinaan ja ongelmia tässä suhteessa, kuten Eeva mainitsi aiemmin. Meidän on tärkeää seurata tätä ja olla mukana tässä keskustelussa, joka koskee siis Kiinan, osa Kiinan kauppapolitiikasta. Nämä ovat siis ne kaksi pääaluetta, johon Trumpin hallinto on keskittynyt. Me EUna luonnollisesti olemme tietoisia omista intresseistämme. Puheenjohtaja mainitsitte VTOon liittyvät kysymykset. Meillä on myös nämä nimityskysymykset, jos teille on kerrottu, ja meillä on kahdenvälinen järjestelmä. Nimitykset siis liittyvät muutoksenhakuelimeen. Ja se, mitä David mainitsi Bombardiesta, me tava, tapasimme sen kollegat tänä aamuna, joten kuuntelemme ja olemme tekemässä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa tässä tutkimuksessa, kuten myöskin Kanadan viranomaisten kanssa. Mitään toimenpiteitä ei vielä ole, joten täytyy odotella ja katsoa, mistä ilmoitetaan, mutta selvä on se, että me aiomme olla tämän prosessin vartijat ja varmistautua siitä, että kauppavälineet otetaan käyttöön oikeudenmukaisesti ja niitä käytettäisiin tiukasti sen mukaisesti, mitä pyritään samanaikaiseksi äh, polkumyynnin vastaisen sopimuksen puitteissa. Ja tietysti tässä nimenomaisessa tapauksessa on myös ollut paljon kehitystä yritystasolla reaktioina. Nämähän eivät mitenkään ole näiden kauppamenettelyiden mm, ulkopuolella. Ja eurooppalaiset edutkin ovat tietysti tässä esillä Katsomme sitä siis tätä huolella, mutta vielä on liian varhaista sanoa mitään mahdollisesti Yhdysvaltain toimenpiteistä. Riittää varmasti se, että toteamme, että tarkastelemme tätä asiaa erittäin huolella ja olemme erittäin tietoisia erityisesti Pohjois-Irlannin eduista tässä nimenomaisessa tapauksessa. Kiitoksia vielä siitä, että sain tulla paikalle. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos. En nyt pidä tässä mitään suurta yhteenvetoa, koska on vielä paljon asioita, joista meidän on intensiivisesti keskusteltava jatkossa. Mutta kysymys, joka tässä on heitetty ilmaan, on se, eikö meidän pitäisi vahvemmin reagoida? Eikö meidän pitäisi lopettaa tämä odottelu? Esimerkiksi tullit tiettyjen terässä tuotteiden kohdalla. Tästäkin on nyt jo kolme neljäsosa vuotta tai kysymys hormonilihasta. Minusta meidän täytyy nyt miettiä tarkemmin ja vahvemmin, kuinka me haluamme reagoida ja tässä nyt sitten teroittaa aseemme. No niin, tässäpä nyt se ja nyt sitten siirryn takaisin puheenjohtajaksi. Aikataulu tehdään koordinoidusti AFETin kanssa. Seuraava kohta 15, joka on minun suosikkini. Muut esille tulevat asiat, oletan, että niitä ei ole. Ja seuraava asia on kohta 16, seuraava kokous 22. ja 23. marraskuuta Kiitokset ja mukavaa viikonloppua.